Ladies and gentlemen, perhaps everybody... Hyvät naiset ja herrat, kenties kaikki voivat nyt istutua paikoilleen. Ja voimme myös pyytää herrasmiehiä ja naisia siirtämään hieman kameroitansa, jotta voimme aloittaa kuulemistilaisuuden. One or two members still finding their seats. Vielä kaksi jäsentä etsii omia paikkojaan. Um, welcome this evening to Mr. Tervetuloa, herra Andrus Ansip, komission varapuheen johtaja ehdokas. Hän vastaa digitaalista sisämarkkinoista. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenet, kansalaisvapauksien, sisäasioiden ja oikeusasioiden valiokunnan jäsenet ja myös kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenet. Ja monet sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan jäsenet. Sehän on tässä vastuuvaliokuntana. Kuulemistilaisuuden tarkoitus on antaa jäsenille mahdollisuus vastata kahteen kysymykseen. Onko ehdokas pätevä kollegion jäseneksi ja onko hänellä riittävä pätevyys ottaakseen vastaan hänelle osoitetut tehtävät? komission hyväksyntämenettelyn suuntaviivojen mukaisesti parlamentti arvioi komission ja sen ehdokkaita heidän pätevyytensä, riippumattomuutensa ja salkun hallinnan mukaisesti. Niin ikään arvioimme heidän viestintätaitojaan. Ennen kuulemista olemme tietoisia siitä, että herra Ansip on vastannut kirjallisesti kyselykaavakkeeseen ja vastaukset on jaettu kaikille valiokunnan jäsenille kaikilla kielillä. Kuulemistilaisuus on luonnollisesti julkinen ja myös salin ulkopuolella olijat voivat seurata kuulemista internetin välityksellä. Tervetuloa myös internetkuulijoille. Komission jäsenehdokas pitää alustuspuheenvuoron 15 minuutin ajan ja lopussa hän saa vielä viiden minuutin loppupuheenvuoron mahdollisuuden. Tässä välissä esitetään 45 kysymystä meppien taholta. Yksi minuutti kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Pidän kiinni aikataulusta niin hyvin kuin vain kykenen. Meillä on tulkkaus käytössämme 23 kielelle ja kaikki puhujat voivat käyttää omaa äidinkieltään.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 Yli 90 prosentilla kansalaisista on 4G käytössä. Meidän täytyy luoda vähemmän pirstaloitunut markkina-alue, jotta voidaan lisätä kysyntää ja asettaa kannustimia yksityisyrityksille, jotta nämä voivat tehdä tarvittavia investointeja. Meidän tulee myös tarkastella sitä, <clears throat> mitä voidaan tehdä Euroopan, Euroopassa varsinkin radiotaajuuksissa.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 teitä erinomaisesta ajoituksesta puheen pituuden suhteen. Toivottavasti jäsenet myös noudattavat tätä esimerkkiä. Ensimmäisenä puhujana Andreas Schwab, IMKO-valiokunnasta, EPPstä. Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä kollega Ansip, äh, komissaari ehdokas, entinen Viron pääministeri. Olette yhdeksänä vuotena saaneet omassa maassanne paljon sähköisiä aloitteita aikaiseksi liike-elämässä ja myös ihan viranomaispalveluissa olette siirtyneet sähköiseen toimintaan. Kysymys liittyy siihen, että nyt olisi olisitte jatkossa komission jäsen ja miten sitten olette vanhoja kollegoitanne ikään kuin vastapäätä pöytään toisella puolella. Ja viime viikolla Meillä oli neuvostokokous, mutta mikään, kukaan ministeri ei tullut paikan päälle ja senpä takia, kun keskustelimme tästä verkkoturvallisuudesta, niin meidän mandaattimme jäi vähän ilmaan. Minä haluaisin kysyä, miten te aiotte varmistaa sen, että jäsenvaltiot ottavat omakseen nämä digitaaliset sisämarkkinat ja niiden luomisen? to answer. Ja vastaus. Thank you for your very kind words. This... Kiitos tästä kuvauksesta Viron tilanteesta. Haluan kuitenkin sanoa, että Viro ei ole vieläkään ihan täydellinen, että voisi muille ryhtyä oppimestariksi. Toisaalta me täytäntöön panemme digitaalisia asioita Virossa, mutta se ei ollenkaan ole verrattavissa sitten muihin maihin saatikka EU-tasolle tietoverkkoturvallisuus on todellinen uh, uhkakuva. Yritykset, kansalaiset kärsivät tietoverkkohyökkäyksistä ja tietoverkkorikollisuudesta jopa. Monissa jäsenvaltioissa on jo nyt laadittu oma tietoverkko turvallisuus kansallisella tasolla, mutta kaikissa jäsenvaltioissa tällaista ei vielä ole. Ja yrityksissäkään ei ole kaikissa tietoverkkostrategiaa. Suurissakaan yrityksissä ei ole verkkoturvallisuusstrategiaa vielä laadittuna. Euroopan parlamenttihan on jo laatinut direktiiviehdotuksen ja on hyvin tärkeää saada se toteutumaan ja toteutettua. Viroon kohdistui tietoverkkohyökkäys 2007 ja siitä vuodesta alkaen tiedän, kuinka tärkeää on ollut epävirallisesti tehdä yhteistyötä eri tiimien välillä. Monet nämä hyökkäykset saatiin, ne tulivat rajan toiselta puolelta. Ja tämä direktiivi niin on hyvin tärkeä direktiivi. Rodriguez from the S&D. João Rodriguez, ST-ryhmästä. Mr. Commissioner Designate, uh, komission jäsenehdokas, haluaisin, että te keskittyisitte digitaalisen talouden täytäntöönpanoon teollisuuden alalla. Katson, että uudistuksia saadaan aikaiseksi, mutta täytyy ottaa huomioon myös vaikutukset yrityksiin ja työpaikkoihin. Me tarvitsemme jonkinlaista uuden, uutta teollisuuspolitiikkaa tälle alalle. Kysymykseni kuuluukin, miten aiotte huomioida nämä vaikutukset teollisuuteen, uudelleenjärjestelyihin, työpaikkoihin silloin, kun ollaan siirtymässä kohti digitaalista taloutta? Thank you. Kiitos. Minä uskon edistykseen. Edistys tuo aina mukanaan enemmän työpaikkoja kuin mitä se niitä hävittää digitaalisuuskin luo enemmän työpaikkoja kuin miten se niitä hävittää. Digitaalisuus on nyt kaikkialla. Ei voida puhua ainoastaan digitaalisesta sektorista, koska koko taloushan on jo luonteeltaan digitaalista. Digitaalisuus tukee myös Euroopan unionin uudelleen teollistamista. Niin kuin tiedämme, tuotteiden elinkaari lyhenee jatkuvasti. 2002-2006 offshore-toiminta oli varsin suosittua, mutta nyt puhutaan siitä, että teollisuutta palautetaan Eurooppaan. Ja digitaalisuus varmasti tukee tätä prosessia, kun teollisuutta tuodaan takaisin Eurooppaan. Osa luovuudesta, joka liittyy tuotteiden kehittelyyn, on nyt paljon korkeammalla tasolla kuin mitä se oli kymmenkunta vuotta sitten. Uskon, että digitaalisuus omalta osaltaan tukee Euroopan unionin uudelleen teollistamista. digitaalisuus sinällään kasvattaa noin neljällä prosentilla sisämarkkinoita, kasvua sisämarkkinoilla. Eli kaikki voimme digitaalisuudesta näin hyötyä. Kiitos. Andres Duda, from... Andres Duda IMKO ja ECR. Olkaa hyvä. Eh, Mr. Commissioner Designate. Mm. Hyvä. Komissaari Edokas. Teidän maanne on digitaalisen kehityksen kärjessä. Minulla on muutama kysymys siis tästä asiasta. Millä tavalla aiotte tehdä työtä kollegoidenne kanssa komissiossa, jotta pääsisitte tähän tavoitteeseen ja nämä esteet saataisiin poistettua? Mitä kriteereitä aiotte käyttää, kun arvioidaan, mihin toimiin tulee ryhtyä? Aiotteko sitoutua hyödyntämään vaikutusarviointia enemmän, että voidaan arvioida sitä, mitkä toimenpiteet todennäköisesti lisäävät enemmän kilpailukykyä ja kasvua, ja näin pohjaatte nämä ehdotukset näille alueille. Ja lopuksi, jos voisitte valita vain yhden toimenpiteen, joka teidän käsittääksenne loisi eniten kasvua digitaalisilla sisämarkkinoilla, mikä se menetelmä teidän mielestänne olisi? Kiitoksia. Thank you for your... Kiitoksia kysymyksestä. Kuten tiedämme, monetkin aivorehet kymmenisenkin vuotta sitten jo ehdottivat sitä, että komission rakenteet muotoiltaisiin uudelleen tällaisiksi ryppäiksi. Nyt eh, puheenjohtaja Juncker eh, päätti järjestää komission tämän tyyppisiksi organisaation ryppäiksi ja varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan nimissä ja koordinoi eri politiikan aloja. Minun käsittääkseni lisäkoordinaatio komission tasolla oli tarpeen jo muutama vuosi sitten, sitä tarvitaan myös tänä päivänä. näiden valmistelevien seminaarien aikana, jota Euroopan komissio on järjestänyt, jotkut pääjohtajat, jotka osallistuivat noihin seminaareihin, totesivat, että no, katsokaapas, tämähän toimii jo. Tässähän me nyt olemme, istumme yhdessä ja keskustelemme samoista asioista. Keskustelemme tietosuojasta, luottamuksesta, televiestintään yhtenäismarkkinoista ja erittäin hyvät asiantuntijat eri pääosastoilta olivat siis saman pöydän ääressä keskustelemassa samoista kysymyksistä. Vaikutusarviointi. Kyllä, se on pohja. Aina meillä täytyy olla selkeitä vaikutusanalyysejä. Ja anteeksi, aika nyt jo päättyy, mutta taidot. Ei ole niin perinteistä korostaa näitä digitaali- ja tietokonetaitoja tulevalle sukupolvelle. Se on erittäin tärkeä asia. No, Tiita Saranzova, ALDE-ryhmästä ja IMKO-valiokunnan jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, dear... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissariehdokat, kuten näette, täällä laajasti tuetaan sitä, että teidän maanne Viro johtaa Euroopassa ehm, sekä ehm, yksityisellä että julkisella puolella ehm, sähköisissä palveluissa. No, EU-tasolla digitaaliset sisämarkkinat eivät vielä ole totta. Sanoitte jo johdannossa, että mm, me olemme pirstoutuneet 28 erilliseen markkinaan, joista monet säätävät omia lakejaan, ovat, suojavat omia markkinoitaan. Sanoitte, että Viro ei halua opettaa muita, mutta kansallisesta kokemuksestanne eh, lähtien ja, ja yhteistyöstä muiden kanssa, niin mitä kansallisia toimenpiteitä – pidätte onnistuneina ja miten niitä voitaisiin laajentaa EUn tasolle nykyisillä markkinoilla? Kannatteko kansallisten toimien koordinointia vai enemmänkin harmonisointia Euroopan tasolla? Thank you. It's really so. Niin, niin kuin sanoittekin äsken, asia on näin Euroopan unionissa on 28 erillistä tietojärjestelmälainsäädäntöä ja 28 erinomaiset säätelykehykset, joissa digitaalisia, joille digitaalisia kysymyksiä säädellään. Ja nämä luovat esteitä jäsenvaltioiden välille. Ja meidän pitää tämä tilanne jotenkin korjata. Meidän pitää luoda todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Minä en halua puhua niin paljon Viron esimerkistä. Uskon, että kaikissa jäsenvaltioissa löytyy hyviä esimerkkiä, esimerkkejä, joita nyt ei voida suoranaisesti kopioida muihin maihin mutta jota voidaan käyttää hyvinä esimerkkeinä. Esimerkiksi sähköinen laskutus. Se oli tai oikeastaan on Tanskassa ollut menestystarina. Ja tiedän, että se on menestystarina Espanjassakin, Italiassa myös ja myös Suomessa. Ja EUn tasolla meidän täytyy nyt tukea näitä hyviä käytänteitä, niiden laajentamista ja hyvien eh, internetpohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa. Ja EUn tasolla toivottavasti yhteiset normit sähköiselle laskutukselle, eh, nehän ovat jo nyt eh, tekeillä ja toivottavasti nopeasti kaikissa maissa voidaan ryhtyä käyttämään sähköistä laskutusta. Mari-Kristin Vergia, LIPE-valiokunta ja QE-ryhmä, olkaa hyvä. Sijoille. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Herra Ansip, teidän mandaattinne on selkeä tehdä Euroopasta tietotekniikan ja viestinnän huipputoimia, mahdollistaa digitaalisten mahdollisuuksien hyväksikäyttö. Te olette edistänyt digitaalisia sisämarkkinoita ja talouden osalta me tästä jo kuulimmekin. GUE ryhmässä emme usko pelkästään markkinoiden kykyyn ratkaista ongelmat. Me tiedämme, että digitaalisuus on kaikkialla, mutta siihen sisältyy myös vaaroja kansalaisten turvallisuuden ja yritysten turvallisuuden näkökulmasta. Tietosuojaan kohdistuu vaaroja ja myös yksityiselämän suojaan. Libe on puhunut näistä vaaroista. Meillä on kokemuksia Yhdysvalloista tällä alalla. SWIFT matkustajatiedot ja Prisma ja NSA-kokemukset. Kun ajatellaan tietoverkkohyökkäyksiä, niin niitäkin on koettu jäsenvaltioissa. Te ilmoititte meille yleisiä toimia, mutta mitä konkreettisia toimia teillä on ehdottaa sen lisäksi, että tietosuojapaketti täytäntöön pannaan? Meillähän on uusittava televiestintädirektiiviä ja myös sopimuksia kolmansien maiden kanssa ja erityisesti Yhdysvaltain kanssa. Thank you. Kiitos. Totesitte digitaalista sisämarkkinoista, että emme usko markkinoihin. Liberaalina minä kyllä uskon markkinoihin. Mutta en usko, että markkinat voisivat... All the problems. En usko, että markkinat voivat ratkaista kaikkia ongelmia. kun ajatellaan yhteiskunnan heikompia, niin markkinat eivät pysty heitä suojelemaan, vaan meidän Euroopan parlamentissa täytyy heitä suojella. Liberaalina uskon myös perusoikeuksiin. Meidän on suojeltava ihmisten yksityisyyttä ja tietosuojaa. Tietosuoja on aivan välttämättömyys silloin, kun puhumme digitaalista sisämarkkinoista. Ensin meidän on saatettava päätökseen neuvottelut tietosuojapaketista Euroopan sisällä. Ja samanaikaisesti meidän on jatkettava neuvotteluja myös Amerikan Yhdysvaltain kanssa. Tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Barack Obama piti merkittävän puheen. Siinä hän totesi, että olivatpa tiedot ketä koskevia tahansa, amerikkalaisia tai muita, niin kaikkia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Tämä oli vahva poliittinen kannanotto. Me olemme tällaista lausuntoa odotelleet viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta sellaista lausuntoa ei kuulunut Yhdysvalloista tuona ajanjaksona. Nyt meillä on selkeät poliittiset suuntaviivat. Nyt jäämme katsomaan, voivatko amerikkalaiset myös toteuttaa käytännössä nämä suuntaviivat. Valitettavasti joudun keskeyttämään. Muutoin, jos aikataulusta ei pidetä kiinni, niin olemme täällä hyvin myöhään. Julia Reda IMKO-valiokunnasta Olkaa hyvä siinä vasemmalla. People... Hyvä komissari ehdokas. Ihmiset ovat pitkään vaatineet voimassa osallistua enemmän internetkysymyksiin. Tämä näkyy esimerkiksi kansainvälisissä protesteissa aktaa vastaan, joka johti aktaasta luopumiseen tässä parlamentissa. Myös moni vastauksia on tullut komission copyright-kyselyihin. Tai viime aikoina ne useat kysymykset, joita internetkysyjät ovat pyytäneet minua esittämään teille tässä kuulemistilaisuudessa. Valitettavasti aikaa ei niihin kaikkiin riitä, joten kysyn teiltä hyvin yksinkertaisen kysymyksen tästä syystä. Oletteko valmis ryhtymään tähän vuoropuheluun myös internetyhteisön kanssa? Ensimmäinen askel olisi pitää virallinen online tai verkkokuulemistilaisuus, jossa ihmiset voivat suoraan esittää kysymyksiä digitaalitaloudesta. Oletteko valmis tekemään tämän rohkean askeleen ja tekemään sen ennen loppuäänestystä Euroopan parlamentissa. Kyllä vai ei? Kiitoksia kysymyksestä. Niin kuten me jo keskustelimme jo aiemmin, vastaus on kyllä. Minä olen valmis osallistumaan verkkokuulemiseen kansalaistemme kanssa. Mainitsitte aktan. Itse henkilökohtaisesti tuin myös aktaa, sillä minun käsittääkseni ajatus sen taustalla oli hyvä. Siinä tahdottiin luoda yhteinen, yhteiset kriteerit sen suhteen, millä tavalla tekijänoikeuksia suojeltaisiin kolmansissa maissa. Mutta sitten taas tuo prosessi oli ihan kamala. Se ei ottanut mukaan kaikkia osapuolia lainkaan. Ja tämä oli syy sille, miksi lopputulos sitten oli sellainen kuin oli. Meidän täytyy tästä syystä oppia aktasta. Meidän täytyy toimia tavalla, joka ottaa paljon enemmän eri osapuolet huomioon. Diane James. Diane James, EFDD-ryhmästä, imkovaliokunnasta. Olkaa hyvä. Mikrofoni. My apologies. Pyydän anteeksi. Saisiko kellon nollattua myös? Kiitos. Sanoitte, että digitaalisen talouden kehittäminen on tärkeää. Kuitenkin suurin uhka on se, joka maaliskuussa tänä vuonna alkoi, jatkui kesän yli. Ja itse asiassa Ukrainan ja Venäjän äh, seurauksen, tilanteen seurauksena palveluita kiellettiin monilta kuluttajilta. Voitteko vakuuttaa meille, mitä prioriteetteja te aiotte tällä alalla viedä eteenpäin, mitä resursseja teillä on käytössä, millä tasolla niitä on käytössä ja miten aiot voisitte aikaisempaa kokemustanne käyttää hyväksi ja saisimmeko jotain ihan yksityiskohtia tähän myös liittyen? Uh, jos, jos oikein ymmärsin, puhutte siis kuluttajansuojasta vai? In my view. No, minun nähdäkseni näissä digitaaliratkaisuissa ja digitaalimarkkinoilla tärkeintä on, että kuluttaja on keskiössä jos kuluttajia ei suojata kunnolla, ja jos kuluttajia ja kansalaisiamme ei suojata niin, että he voivat luottaa näihin innovatiivisiin digitaalisiin palveluihin, niin he eivät näitä palveluita myöskään käytä. Kuten sanoin aluksi, ihmiset ovat lähtökohtana kaikissa minun prosesseissani. Luottamus on perusta kaikille digitaalisille palveluille. Meillä on hyviä aloitteita olemassa, jotka varmasti auttavat meitä rakentamaan kuluttajien luottamusta. Esimerkiksi tämä tietosuojapaketti, eh, telekomsmarkkinat ja ja asiakkaiden suojelun taso, joka nousee tämän paketin seurauksena. Sitten yhteinen eurooppalainen kauppalaki, siihen tulee lisäoptioita, mutta varmasti sekin auttaa kuluttajia ja pk-yrityksiä näillä markkinoilla. Kuluttajien ja asiakkaiden pitäisi olla kaikkien prosessien keskiössä. Kiitos. Milen Trosinski. Sitoutumattomat, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Komission sen ehdokas. Digitaalisten sisämarkkinoiden tarkoituksena on lisätä verkkokanssakäymistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Tämän on tarkoitus hyödyttää myös PK-yrityksiä niin, että ne pääsevät sisämarkkinoille kautta Euroopan. Saman tapaan tarkoitus on helpottaa ostoja, hankintoja, kauppaa myös sellaisissa maissa, joissa tuotantokustannukset ovat pienemmät kuin Euroopan unionin alueella. Tuotanto saattaa siirtyä itäisiin maihin. Siellä tuotantokustannukset ovat paljon pienemmät. Kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita, niin eikö tämän dramaattinen ilmiö, kun yrityksiä siirretään maan ulkopuolelle, vain kiihdy entisestään? Thank you. Kiitos. Totta kai digitaaliset sisämarkkinat erityisesti helpottavat pk-yrityksiä. Digitaaliset sisämarkkinat helpottavat pienten ja keskisuurten yritysten elämää. Meillähän on yhteinen eurooppalainen kauppalaki. Se tulee olemaan ikään kuin lisävaihtoehto. Pienet yritykset, vaikkapa perheyritykset, voivat käydä verkossa kauppaa, myydä tuotteitaan muihin maihin. kun ajatellaan isoja yrityksiä, niin toki ne voivat ottaa huomioon 28 maan eri, erilaiset sääntelyympäristöt, mutta pienten pereyritysten on aivan mahdotonta tietää, mitä kansallisissa säädöksissä määrätään kussakin jäsenvaltiossa. Aivan niin kuin alustuspuheenvuorossani totesin, niin tämä sirpaloituminen päättyy. Ja ei enää ole estämässä yritysten kehittymistä. Saadaan uutta kehitystä kaikkiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Toimivatpa ne sitten missä päin Eurooppaa tahansa, tai sijaitsevat konkreettisesti missä päin Eurooppaa tahansa. Minä uskon, että digitaaliset sisämarkkinat varmasti tukevat myös sitä, että saadaan työpaikkoja itäiseen Eurooppaan. Totesin jo aiemmin, että osa luovuudesta, taidosta, taiteesta, taitotiedosta – kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. En usko, että etteivätkö nämä liikkeet voisi toteutua myös tällä alalla kohti itäisiä jäsenvaltioita. Tämä oli ensimmäinen kysymyskierros. Nyt olen tiukempi aikataulun suhteen ja sitten keskeytän puheenvuoron, jos puhut yli viisi sekuntia yli omaan puheenvuoroni ja komission jäsenelle sitten kymmenen sekuntia ylimääräistä aikaa. Von Tunon Holstein EPPstä, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Panie premierze, jak mówimy o tym... Hyvä pääministeri, tässä puhutaan nyt markkinoiden sirpaloitumisesta 88 eri markkina-alueesta ja verkkoon transaktioista. Kaikissa näissä 28 järjestelmässä postipalvelut estävät sähköistä kauppaa. Kysymykseni on, mitä aiotte tehdä? Aiotteko olla mukana tässä? Aiotteko tehdä jotain luodaksenne yhdet yhtenäiset postimarkkinat niin, että voidaan myydä ja ostaa internetistä? Cruz totesi, että vuoteen 2016 mennessä haluamme päästä pois verkkovierailun maksuista. Aiotteko olla mukana siinä? Aiotteko puolustaa kuluttajaoikeuksia? Edustaja Schwab mainitsi asian, johon haluaisin viitata. Me haluamme yhdet markkinat. Ja kun puhutaan eurooppalaisesta yhteistä kauppalaista, niin miten aiotte kääntää kollegoidenne päät neuvostossa? Thank God. Yeah. yeah. to make it work though. No niin, kyllä tämä nappi saadaan toimimaan. Äsken se ei toiminut. I agree. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Olen samaa mieltä kanssanne. Todellakin postipalvelut joskus jumittavat ja estävät sähköistä kaupan käyntiä. Jos vaikka haluaa tai jos vaikka joutuu maksamaan kuljetusmaksuja viisinkertaisesti, niin ei aio tilata silloin ulkomaista, koska eihän yritys sellaista kestä. Tai asiakkaat. Miksi on niin, että että jos joku sieltä Lontoon Cityssä, niin Glasgow-kuljetukset ovat halvemmat kuin kuljetukset Brysseliin, vaikka välimatka Brysselin ja Lontoon välillä on lyhyempi kuin Glasgow ja Lontoon välillä. Nämä välimatkat erottavat meitä, mutta kuten tietävät, Euroopan unioni on rajaton unioni. Luonnollisestikin meidän täytyy näitä asioita käsitellä. Yleishyödyllisiä palveluita koskeva direktiivi on asioita, täytyy katsoa huolella. Meidän täytyy tehdä sellaisia säännöksiä, että ihmisiä kohdellaan tasaveroisesti niin, etteivät ihmiset joudu maksamaan valtavia summia vain maarajojen vuoksi. Minä olen sitoutunut siihen, että löydetään hyvä ratkaisu kuluttajille. Ja olen varma siitä, että postipuolikin on tähän tyytyväinen. Evelyn Gebhardt, SD, IMKO. Dankeschön, Herr designierter. Mm. Kiitos, hyvä komissaari ehdokas. Te sanoitte, että teillä on tämmöinen holistinen lähestymistapa ja te tulette tekemään yhteistyötä muiden komissaarien kanssa. Jouruvan ja Oettingerin kanssa esimerkiksi. Miten te teette sen konkreettisesti? Te viittasitte pääjohtajiin. Minua kiinnostaisi se, miten komissaarien alapuolella olevien ihmisten kanssa teette yhteistyötä. Te sanoitte, että kuluttaja on keskiössä. Se on erittäin hyvä tavoite, mutta miten käytännössä te aiotte näin tehdä? Miten te tulette sen käytännössä toteuttamaan? Sanoitte myös, että te haluatte huolehtia siitä, että kaikilla eurooppalaisilla on pääsy internettiin ja 4G-verkkoon verkkoon. Näin pitää ollakin, ei pelkästään kuluttajille, vaan myös pk-yrityksille ja, PK-yrityksille ja maaseudulla asuville. Miten aiotte tämän tehdä? Aiotteko tukea jäsenvaltioita näiden asioiden tote- toteenpanemisessa? Thank you. How we will... Kiitos. Niin, miten yhteistyötä tehdään komissiossa? varapuheenjohtajat ja komissaarit, miten tämä jatkossa tulee toimimaan. Minä olen ollut pääministerinä yhdeksän vuotta Virossa. Ja Virossa meillä on aina ollut koalitiohallituksia. Ja koalitiohallituksissa pitää löytää konsensus, yksimielisyys. Jos ryhtyy äänestämään, niin sitten pitää heti ruveta etsimään uusia koalitiopartnereita tai kumppaneita. Minä olen jo liian vanha muuttamaan omaa käyttäytymistäni. Minä jatkan samalla tavalla Euroopan komissiossakin, mihin olen tottunut. Varapuheenjohtajien rooli tulee olemaan ohjaaminen ja koordinointi. Ja komissaarien rooli on hieman erilainen. Nimittäin he hallinnoivat ja järjestävät. Varapuheenjohtajan rooli on enemmänkin tämmöinen horisontaalinen rooli. Ja komissaari on sitten vertikaalisesti vastuussa samasta alueestaan. Mutta nämä roolit täydentävät toinen toistaan. Ja sanoisinpa jopa, että molemmat rool, molempia rooleja tarvitaan. Timothy Kirkhope, from... Timothy Kirkhope ECR ja Libe-valiokunta, olkaa hyvä. Komission jäsen ehdokas, minun kysymykseni liittyy EUn tuomioistuimen liian pidettyyn kuulemiseen oikeudesta tulla unohdetuksi. Miten EUn politiikkaa tällä alalla voidaan toteuttaa, erityisesti kun pyritään taistelemaan rikollisuutta ja terrorismia vastaan, ja mikä sen vaikutus on liike-elämään, kun tätä päätöstä täytäntöön pannaan? Missä katsotte, että rajat vallitsevat toisaalta yksityisyyden ja toisaalta ilmaisun vapauden välillä. Uskotteko, että oikeus tulla unohdetuksi on oikeus, joka koskee kaikkia, vai onko se vain harvoja koskeva poikkeus? Thank you very much for... Kiitos tästä kysymyksestä. Minun käsitykseni mukaan poliitikot eivät niinkään toivo, että heidän tekonsa ja sanansa unohdettaisiin. Tässä ei ole kyse poliitikoista silloin, kun puhumme oikeudesta tulla unohdetuksi. Heidät muistetaan ja tämähän on totta kai hyvää demokratian kannalta. Se, mitä unionin tuomioistuin on päätöksessään todennut, Sehän ei todennut, että kaikilla on oikeus tulla unohdetuksi. Mehän tiedämme, että tämä oikeus oli kirjattuna jo lainsäädäntöömme 10-15 vuotta sitten. Tietosuojaa tarvitaan silloin, kun kyse on henkilökohtaisista tiedoista, konkreettisista tiedoista. Tietosuoja on voimassa tietyn aikaa tämän kauden jälkeen ei ole enää oikeutta kerätä tietoja kyseistä henkilöä koskien. Oikeus tulla unohdetuksi on sellainen oikeus, jonka on pysyttävä poikkeuksena. Varsinainen kysymys kuuluukin, mistä löytyy se oikeanlainen tasapaino toisaalta ilmaisuvapauden välillä ja toisaalta taas yksityisyyden suojan välillä. Tässä täytyy toimia tapaus kohtausesti, eikä tämä ole mikään poliitikkoihin pätevä sääntö. Kiitos. Robert Rochefort. Robert Rochefort, ALDE ja IMKO. Komission jäsenen täytyy katsoa taaksepäin. Kyllä. Niin, olen tällä teidän takananne. Hyvä, edustaja Ansi, Me haluamme kaikki digitaalimaailman kehitystä ja sähköisen kaupankäynnin kehitystä. Se saattaa tuoda paljon mielenkiintoisia muutoksia pk-yrityksille ja kuluttajille, varsinkin rajoilyttävissä toimissa. Nyt tällä hetkellä, kun puhutaan digitaalisesta sähköistä kaupankäynnöstä, niin se myöskin tuo mukanaan uusia kauppakäytäntöjä, joita voidaan kritisoida ja jotka ovat välillä kohtuuttomia. Esimerkiksi syntyy tällaisia vääriä kuluttajia, jotka arvioivat tuotteita käyttämättä niitä koskaan, tai henkilötietoja jaetaan. Meillä on tällainen direktiivi, direktiivi joka koskee kohtuutonta käyttäytymistä markkinoilla. Oletteko sitä mieltä, että digitaaliajassa se on riittävää vai tarvittaisinko jonkun toisenlainen lainsäädännöllinen työkalu, ja mikä se siinä tapauksessa olisi? Millä tavalla aiotte aivan konkreettisesti parantaa tätä tilannetta? Thank you very much for your question. Kiitos. Kiitoksia kysymyksestä. Niin onko se nyt riittävää? Ei, uskoakseni. Jos ongelmia on olemassa, niin tämänhetkinen tilanne ei ole riittävä, vaan meidän täytyy suojella kansalaisiamme enemmän. Ja meidän täytyy suojella asiakkaitamme. Sähköinen kaupankäynti ei ole mikään tämän päivän hieno tai ensi vuoden hieno juttu, vaan se on tullut jäädäkseen pitkäksi aikaa. Nyt sähköisen kaupankäynnin osuus on koko vähittäiskaupasta vain 5 prosenttia, mutta olen aivan varma siitä, että sähköisen kaupankäynnin osuus tulee kasvamaan nopeasti. Ja meidän täytyy luoda yritysystävällinen ja kuluttajaystävällinen ympäristö sähköiselle kaupankäynnille. Niin sanottu dynaamiset hinnat tai dynaaminen hinnoittelu ei ole hyväksyttävää jos joutuu maksamaan korkeamman hinnan vain siitä syystä, että IP-osoite selvitetään, niin eihän se nyt ole reilua. Luonnollisestikin, jos tehdään ehdotuksia, ehdotetaan teille vaikka sellaista uutta musiikkia, josta todellakin pidätte IP-osoitteen perusteella, niin kaikkihan olemme siihen ihan tyytyväisiä, mutta en ymmärrä niitä, jotka sanovat, että minulle tuo yksityiskysymys on aivan sama. Ei minulla ole mitään suojelta, minu, minulla ei ole mitään peiteltävää. Jos olette valmiit maksamaan korkeamman hinnan, niin silloin tietenkään ei kannata välittää, mutta minusta Euroopan parlamentissa ja komissiossa meidän kyllä täytyy tästä asiasta välittää. Cornelia Ernst from the ITRE Group. Cornelia Ernst, GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Haluaisin esittää kysymyksen, jonka esitin myös komissaari ehdokas Oettingerin. Nimittäin tässä on kyse ähm, tietoturvallisuudesta. Ja tietoteollisuutta koitaan kehittää Euroopassa. Samalla kuitenkin Moraisin äh, mietinnössä puhuttiin Euroopan kansalaisten valvonnasta, NSA-valvonnasta, Siinä yhteydessä tehtiin ehdotuksia, vaatimuksia, jotka komission pitäisi täytäntöönpanna, ja tähän haluaisin teidän vastauksen Ensimmäinen kysymys. Aiotteko tehdä ehdotuksia, jotta voidaan kieltää, tällä, jotta voidaan antaa mahdollisuus tällaisille vapaille ohjelmille Miten sitten turvallisuus ja tietoverkkoturvallisuus, miten sitä aiotte turvata? Miten tuleeko eurooppalainen strategia tieto, tur, tietotekniikka teollisuudelle? Miten sitä voitaisiin kehittää? Thank you. Coding volumes. Koodausvolyymit kaksinkertaistuvat kahden vuoden välein. Haluaisin sanoa, että Euroopan unionissa edistetään avoimen lähdekoodin ohjelmia ja meidän ei tarvi, me olemme lähteneet nollasta liikkeelle. Tiedän omalta pääministerikaudeltani, että ainakin siinä maassa, jonka tunnen parhaiten, me joudumme harjoittelemaan. Jos tämmöinen ohjelmisto, joka on luotu jossain maassa, ja se saa rahoitusta EUsta, niin silloin tämä ohjelmisto on avoin myös muiden käyttää. Jos me haluamme räätälöityjä ratkaisuja, niin silloin uskon, että suurimmassa osassa tapauksia käytämme avoin, avoimen lähdekoodin ohjelmia. Ja tässä merkityksessä Euroopan komissio edistää avoimen lähdekoodin käyttöä jo nyt ja minä aion tällaista kehitystä jatkossa myös tukea. Kiitos. Nyt olemme jo yli eh, yhden neljäsosan tässä menneet. Seuraavaksi Julia Reda, vihreistä, olkaa hyvä. Yes, me again. Um, I was very happy to hear in your opening. Olin tyytyväinen, kun kuulin alustuspuheenvuorossanne sitä, että olette valmis kirjaamaan nettiin neutraaliuden lainsäädäntöön. Kyse nyt onkin siitä, miten määritellään internetin neutraalius. Euroopan parlamentti otti eh, historiallisen askeleen, kun määriteltiin netin neutraalius ja ehdotettiin oikeudellisia toimia tämän turvaamiseksi. Hyväksyttekö internetin neutraaliuden määritelmän, jonka parlamentti ehdotti? jota parlamentti ehdotti ja oletteko valmis hyväksymään tämän nopeasti. Totta kai kysymys liittyy läheisesti tietosuojaan ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon. Mikä on näkemyksenne kattavasta netin neutraaliuskäsityksestä mukaan luettuna tekijänoikeusuudistukset. Mihin konkreettisiin toimiin ryhdytte, jotta voidaan varmistaa lainsäädännön johdonmukaisuus nyt ja jatkossa netin neutraaliuden näkökulmasta? Thank you. Kiitos. Internetin neutraalius on todella tärkeä aihe. Uskon, että kaikki parlamentin jäsenet ovat ylpeitä siitä, että ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa internetin neutraaliuden periaate tulee säädeltäväksi lainsäädännön tasolla. Puhun tässä televiestinnän sisämarkkinalainsäädännöstä. Kaikkia liikennettä internetissä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Kenelläkään ei ole oikeutta käyttää väärin valitsevaa markkina-asemaa tai asemaa jonkinlaisena portinvartijana. Mehän tiedämme, että tietyt ha, tiettyjen hakukoneiden osalta ei voida puhua internetin neutraaliudesta. Joskus on täysin mahdotonta tietyille pk-yrityksille saada näkyvyyttä näissä hakukone-tuloksissa. Jos ei onnistu saamaan näkyvyyttä, niin ei pysty myymään tuotteitaan. Eli ei ole mitään järkeä sitten tuottaakaan tuotteita. Internetin neutraalius on hyvin tärkeä periaate. Se on tärkeä periaate sekä kansalaisten että yritystemme kannalta. Korkeampi hinta lisänopeudesta on hyväksyttävä periaate, mutta ei niin, että muut joutuvat kärsimään. Ei niiden kustannuksella, joiden nopeus internetissä on nyt jo matala. Tämä ei käy. Kiitos. James. Diane James. EFDD, olkaa hyvä. E-commerce and... E- Sähköinen kaupankäynti ja sähköisten palvelujen käyttö kaikilla toimialoilla on ehkä kaikkein nopeimmin kasvava ala monissa EU-maissa varsinkin kun puhutaan terveydenhuollosta ja vähintäiskaupasta. Tästä puhuttiin jo silloin, kun olitte ryhmän kokouksessa. Samalla kuitenkin laajakaistaan saaminen on täysin epätasa-arvoista. Ja jotkut asiat, jotka tekevät tästä vaikeaa, ovat nimenomaan se, että meillä on monopoliongelma, tai pitää ottaa huomioon esimerkiksi valtioomisteisten televiestintäyritysten asema. Voisitteko antaa meille jonkun käsityksen siitä, miten aiotte näitä ristiriitatilanteita käsitellä? Kiitoksia. Jos kuulin oikein, niin mainitsitte myös äh, sähköiset terveydenhuoltopalvelut. Ennen kuin puhuttiin internetnopeuksista, niin poikkeuksiakin täytyy olla. Ja terveys on yksi näistä. Jos kysymys on ihmishengistä, niin tämä sähköisen terveydenhuoltoon riittävät tiedot, henkilökohtaiset terveystiedot, saavat etusijan, kun tuota tietoa, tieto, kun tuo tieto liikkuu internetissä. Meillä on Euroopan unionissa erilaisia sähköisiä terveydenhuoltopalveluita. Ja mainitsitte myös tässä televiestintäyritysten omat edut. Minä haluaisin puhua taas sairaaloiden eduista. Me olemme aika ylpeitä täällä Euroopan parlamentissa potilaiden vapaasta liikkumisoikeudesta. Mutta miten vakavissaan voidaan puhua potilaiden mm, liikkumisoikeuksista, kun joissain maissa potilailla ei ole edes oikeutta saada itselleen omia terveystietojaan. Miten nuo ihmiset voivat hyödyntää sähköisiä välineitä, esimerkiksi jos haluavat saada myös toisen mielipiteen omasta tilastaan? Meidän täytyy siitä syystä nyt pureutua näihin ongelmiin ja minä en halua käsitellä vain yhtä toimialaa, televiestintätoimialaa. Tällaisia eri etupyrkimyksiä on monella muillakin aloilla. Harald Vilimski, Libe-valiokunta, sitoutumattomat, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitos, komissaari ehdokas. Eh, digitaalimarkkinat eh, ja miten verovapauksia voitaisiin käyttää digitaalisen talouden kehittämisessä. Kysymys on, että voitteko kuvitella jonkunnäköistä tällaista, tällaista toimenpidettä, joka olisi aika lailla vallankumouksellinen. Sitten tietoturva, toinen kysymys. On paljon hyökkäyksiä Euroopan tietoverkkoja vastaan. Kuluttajatkin ovat näistä kärsineet. Miten te reagoitte tällaisessa tilanteessa, kun tulee ö, ilmi, että tietoja on laittomasti käytetty, siis kuluttajien tietoja on laittomasti käytetty hyväksi? Digital single market. Niin digitaaliset sisämarkkinat ja verovapautukset, verovapaus verovapaus tietoteknisille tuotteille. No, täytyy valittain sanoa, että minä en oikein tue verovähennysoikeutta ja vero, verotuksen poikkeusratkaisuja. Mutta tämä nyt ei ole ehkä tämmöinen iso kysymys, koska komission tasolla me toimimme konsensuspohjalta ja minä olen valmis yhteisymmärrykseen, mutta minä tulen sellaisesta maasta, jossa ei ollut eikä edelleenkään ole verovähennysoikeutta eikä poikkeusjärjestelyjä. Minä en siis kannata tällaisia verovapautuksia koska jos, jos verojärjestelmä on yksinkertainen ja läpinäkyvä, ihmiset ymmärtävät, miten se toimii, ovat valmiita maksamaan veronsa ja sanot, minä olen rehellinen veronmaksaja, minä maksan kaikki veroni lain mukaan ja haluan tietää, minne sitten hallitus hukkaa minun rahani. No tähän, tämähän on ihan luonnollinen reaktio. Näinhän järjestelmä toimii tai sen pitäisi toimia. Me voimme käyttää meidän kehys, kehysvalvojan, rahoituskehyksen valvojat siihen tehtävään, että luodaan tämmöinen yritysystävällinen ympäristö, investoinnille ystävällinen ympäristö. Voidaan ehkä löytää erilaisia keinoja, joilla digitaalista yhteiskuntaa Euroopan unionissa kehitetään edelleen. Nyt siirrymme kolmannelle kierrokselle. Antonio López Istoriz White EPP-ryhmästä, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja ehdokas. Euro... Ne kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että Eurooppaa ei yhdennetä, ovat suuria. Tässä nyt puhutaan kuitenkin 4 prosentin BKT-kasvusta ja 520 miljardista eurosta, mutta tämänhetkinen tilanne digitaalimarkkinoilla on edelleen tällainen pirstaloitunut eikä mikään todellinen yhtenäismarkkia. Meillä on 28 kansallista markkina-aluetta. Mainitsitte Kataisen aiemmin, ja minä pidän itseäni liberaalina, joten olemme oikeassa puolueessa EPPn kanssa. Tekin liitytte liberaaliryhmään, joka taas on hieman sosialistisempi kuin eurooppalaiset sosialistit. Liberaalina siis kysyisin teiltä, että aiotteko todella tukea ja edesauttaa yksityistä aloitetta tällä yhtenäis digitaalimarkkina-alueella ja liberaalina, mitä menettelyitä aiotte soveltaa, jotta yhtenäismarkkinoilta saataisiin esteet pois? Thank you. Uh, of course we had to, uh, to... Luonnostakin meidän täytyy houkutella luoksemme yksityisiä investointeja, koska rahoja on aina rajallisesti saatavana. Eikä julkista rahoitusta ole aina kaikkialla käytettävissä. Mutta mainitsitte myös Jyrki Kataisen. Meidän täytyy yhdessä pyrkiä jostain löytämään 300 miljardia euroa, jotta voitaisiin tukea kasvua ja työpaikkoja. Käsittääkseni on tärkeää investoida nuo rahat erittäin tehokkaalla tavalla ja jos me tiedämme, että digitaalimarkkinat, digitaalitalous kasvaa paljon nopeammin kuin perinteiset to- talouden alat, niin silloin on nimenomaan oikein investoida siihen. Mistä sitten lisärahoitusta tällä hetkellä etsitään? Käsittääkseni monivuotinen rahoituskehys oli kompromissi jopa itse asiassa ihan hyväkin kompromissi. Mutta käsittääkseni oli kuitenkin harmi, että me voineet suojata niitä varoja, joiden tavoitteena olisi, oli laajentaa laajakaista verkostoa verkkojen Eurooppa-hankkeessa alussa meillä oli 9 miljardia euroa laajakaista tarkoituksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Mutta kaikki jäsenvaltiot ja kaikki entiset kollegani puolsivat verkkojen Eurooppaa. Mutta sitten kun rahasta tuli kysymys, Yllättäen miltei kaikki halusivat saada enemmän omaa kansalliseen rahoitusosuuteensa. Nyt täytyy pyrkiä löytämään toisia lähteitä, jotta löydetään lisää varoja, jotta voidaan saada maksimaalinen hyöty tästä rahasta. Mutta yksityiset investoinnit ovat pohjana. Ai ei, ei, ei, hetkinen, hetkinen, hetkinen. Edustaja Jaakonsaari Arvoisa puheenjohtaja, puhun suomea, se on, kuulumme samaan kieliperheeseen, mutta ette vastanneet Evelin Gebhardin kysymykseen siitä, että millä tavalla todella turvataan maaseudulle, köyhille alueille nopeat laajakaistat ja minun mielestä juuri nämä digitaaliset investoinnit infrastruktuuriin ovat ydinkysymys ja sen pohjalta yritykset voivat toimia ja ohjelman tuottajat tekevät ohjelmia. Eli äskeisestä puheenvuorosta vedin sen johtopäätöksen, että olette valmiita tähän 300 miljardin uuteen herra Junckerin lupaamaan ohjelmaan sisällyttämään nämä laajakaistat, Itämeren merikaapelin ja monet muut digitaalisen vallankumouksen välttämättömät investoinnit. Toivottavasti olen oikeassa. Toinen asia, johon suhtauduitte vähän kevyesti, on tämä verotus. En minäkään kannata verovähennyksiä, mutta herra komissaari ehdokas, ehdottomasti <clears throat> Euroopan tasolla pitää harmonisoida esimerkiksi arvonlisäverojärjestelmää, koska muuten tämä digitaalinen kauppa ei koskaan tule toimimaan kunnolla ja toisaalta, toisaalta sitten ää, äh, kuluttajat ovat epä... Oletteko valmiita? Okay. Thank you. Kiitos kysymyksestä. Äh, kyllä mä puhun vähän suomea, mutta me kyllä mä ymmärrän suomea, mutta en mä puhu äh, niin hyvin suomea. So now I will switch uh, on English. Of course, um, we, we have just... uh, uh niin tietenkin meidän täytyy antaa mahdollisuus nopeaan nettiyhteyteen myös niille ihmisille, jotka asuvat maaseudulla – jotka asuvat sellaisilla harva-asutuksisilla alueilla, joita meidän maissamme on. Mutta tiedämme, että kallein eh, kilometri on se viimeinen kilometri. Eh, ja yritykset investoivat isoissa kaupungeissa, joissa asukastiheys on korkea. Ja silloin se on kannattavaa ja tuottavaa mutta me kaikki tiedämme, että pääsy internettiin on oikeastaan jo perusoikeus, ihmisoikeus tänä päivänä, ainakin Euroopassa. Meidän täytyy antaa mahdollisuus internetin käyttöön ja sähköisten palveluiden käyttöön myös niille, jotka asuvat maalla – kysymys, verotuskysymys on todella isompi juttu kuin mitä ehdin nyt 20 sekunnissa enää vastata. Minä en kuitenkaan kannata arvonlisäveron er, verokannan harmonisointia. Mutta tietenkin meidän yrityksillemme pitää tarjota sellaisia keinoja, jotka niitä auttavat ja pk-yrityksiä, mutta ehkä voimme jonkun muun kysymyksen yhteydessä jatkaa tästä. Kiitos. Luisit, e eh, Luid, Digitalisointi. Hei. Digitalisoinnilla on todellakin paljon potentiaalia tulevaisuudessa mutta sillä on myöskin varjopuolensa, kuten tämä tietojen suoja, jonka otitte esille. Jos puhutaan esimerkiksi siitä, että henkilö, laittavat henkilökohtaisia terveystietojaan internettiin. Ja, ja sitten on erilaisia sovelluksia, jotka näitä tietoja hyödyntävät. Se, mitä yritykset tekevät näiden tietojen parissa, on tietysti yksi kysymys. Esimerkiksi kuvat julkik, julkiksilta joutuvat helposti väärin käsiin ja tällaiset terveystiedotkin voivat sitä tehdä. Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta näitä tietoja ei käytetä väärin hyväksi? Ja jotta esimerkiksi vakuutusyhtiöt eivät voi niitä hyödyntää tai että hakkerit eivät laita niitä julkisille foorumeille. Thank you. As I said uh, today many, many times. Niin, kuten totesin, niin monen otteeseen luottamus on perusperiaate, kun puhutaan digitaalisista ratkaisuista. Varsinkin kun puhutaan terveyskysymyksistä, jotka ovat arkaluontoisia, niin silloin luottamus on kyllä ihan välttämättömyys. Meidän täytyy suojata tietoja erittäin turvallisella tavalla. Tietosuoja ei ole asia, jotka hoitavat jotkut sääntelyvirastot. Yritysten täytyy vain hoitaa tietosuojakysymykset, koska tietosuojavirastot vaativat sitä. Ei se näin mene. Tietosuojassa on kysymys luottamuksesta, on kysymys kansalaisista, on kysymys yrityksistä ja sähköisistä palveluistamme. Jos ihmiset eivät voi näihin palveluihin luottaa, niin he eivät myöskään koskaan niitä käytä. Jos ihmiset voivat niihin luottaa, niin me myöskään niitä käyttävät. Muistakaamme tämä erittäin surullinen Schumacherin tapaus. Henkilökohtaisia terveys, henkilökohtaiset terveystiedot varastettiin. Nuo tiedot olivat paperilla. Ne eivät olleet sähköisessä muodossa. Minä haluaisin sanoa, että useissa tapauksissa tilanne on se, että jos varastetaan jonkun kaltaista tietoa, jos väärinkäytetään sitä, niin paperilla se kyllä on vielä paljon helpompaa kuin turvallisesti suojattujen sähköisten tietojen käyttäminen. Kaja Kallas, Kaja ryhmästä ja Imkosta. Eh, hea Andrus. No, hyvä Andrus. Minä nyt aion tässä hyödyntää tilaisuutta ja kysyä viroksi. Puhuit tuossa alustuspuheenvuorossasi siitä, että paperiton hallitus on mahdollinen. Miten nopeasti sinun mielestäsi olisi mahdollista myös muuttaa komissio paperittomaksi? Ja voisiko se toimia esimerkkinä esimerkiksi Euroopan parlamentille, jossa meillä tonni tolkulla tuotetaan asiakirjoja päivittäin? ja miten suuri säästö saataisiin aikaiseksi näistä asiakirjoista, joita ei tulostettaisi. No, kiitos. Jotta voisimme painottaa tätä monikielisyyttä, niin minäpä vastaan vironkieliselle kysymykselle vironkielessä. Täytyy jälleen kerran todeta, että meidän ei täydy lähteä tyhjästä, kun puhutaan Euroopan komission toiminnasta niin, että se toimisi paperittomasti, sillä Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti on nyt jo paperiton monissa toimissaan. Siitä olematta meillä on useita sellaisia mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat paperikäytön vähentämistä sekä Euroopan parlamentissa kuin komissiossakin. Esimerkiksi nämä samat sähköiset laskut, jotka ovat tuoneet paljon säästöjä ja mukavuutta kuluttajille Tanskassa, Espanjassa, Italiassa ja Suomessa. Kyllä me tiedämme, että sähköisiä laskuja ryhdytään hyväksymään jo Euroopan komissiossakin. Ja eiköhän se päivä tännekin parlamenttiin saavu. Itren kokouksessa jo kerran kysyinkin sitä, että miksi on niin, että jos meillä on mahdollisuus ostaa lentolippuja sähköisesti ja me voimme myös niitä sähköisesti käyttää, niin mitä syytä varten niitä täytyy sitten tulostaa, kun haluamme ne lähettää Euroopan parlamentin hallintoon. Olen vakuuttunut siitä, että että esimerkin avulla johtaminen on erittäin tärkeässä asemassa ja olen vakuuttunut siitä, että niin Euroopan komissio kuin myöskin Euroopan parlamentti ovat tahoja, joiden täytyy toimia esimerkkinä muille Euroopan unionin toimielimille. Kiitoksia. Barbara Spinelli from the Libe Committee. Seuraavaksi Libe ja Gue, Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Okay, Dunque, sull'agenda digitale europea di cui sarà responsabile. Kun ajattelemme Euroopan digitaalista agendaa, josta te vastaatte yhdessä komission sen Oettinger, Timmermanin ja Jourovaan kanssa, niin mitä mahdollisuuksia meillä on saada aikaiseksi internet-oikeuksien peruskirja, jonkinlainen kansalaisoikeuksien peruskirja, jonkalainen on äh, hyväksytty Brasiliassa tänä vuonna. Ei riitä, että meillä on sovelijat markkinapaikat ja se, että te olette liberaali talousministeri, vaan kyllä me tarvitsemme tämän lisäksi myös sääntöjä. Sääntöjä syrjimättömyydestä, internetin neutraaliudesta, kansalaisoikeuksista ja kaikki tämä kirjallisessa muodossa. Haluaisinkin kysyä, oletteko valmis hyväksymään tällaisen internetoikeuksien peruskirjan Brasilian tyyliin? Uh, yes, I, I think... Kyllä, Mielestäni on tarve saada internetoikeuksien peruskirja aikaiseksi myös Euroopassa. Monet mainitsemistanne periaatteistahan on kyllä kirjattu jo muita asioita sääteleviin säännöksiin, asetuksiin, direktiiveihin. Meillä on jo nämä pääperiaatteet tällaisen internet-perusoikeuksien peruskirjaan nämä täytyisi tietysti sitten koota. Mehän käsittelimme jo internetin neutraaliuskysymystä. Olen ylpeä myös siitä, että ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa internetin neutraaliutta säädellään direktiivin tasolla lainsäädännössä. Tämä on meille kaikille hyvin tärkeää. Pääsy internetiin on yksi perusoikeuksista. Meidän on myös kuvailtava nämä oikeudet yksityiskohtaisemmin, ikään kuin keskitetymmin kansalaisille. Eli vastaukseni on kyllä. Kiitos. Mr. Indrek Tarant. Indrek Tarant vihreistä. ITRE-valiokunnasta, olkaa hyvä. Right. Thank you, Mr. for your smooth delivery. Kiitos, Ransip, näistä erittäin kaunopuheisista vastauksista. Haluaisin viitata vir- eh, kirjalliseen vastaukseenne kansalaisena ja politi- poliitikkona olen aina kannattanut eurooppalaista projektia, joka perustuu demokraattisiin arvoihin. No, eh, nämä kymmenen vuotta että kommunistisen puolueen toimitus, toimitusjohtajana. Tarkoittiko se demokraattisia arvoja? Jos ei, niin sitten teidän vastauksenne oli vähän epätarkka. Millaista luottamusta herätätte sellaisissa parlamentin jäsenissä, jossa e, esittelette itsenne hieman, e, hieman e, pienellä valheella? Eli poliittisesti ja, ja, ja, ja henkilökohtaisesti toivotan teille hyvää palautumista. My past is uh, transparent. No minun taustani on hyvin avoin. Kaikki virolaiset tietävät, että olin kommunistisen puolueen jäsen, mutta kaikki virolaiset tietävät myös, että minä toimin toisen, toiseksi suurimman kaupungin kaupunginjohtajana, pormestarina – ja minut valittiin toistamiseen siihen tehtävään. Virolaiset tietävät myös, että minut valittiin neljä kertaa myös parlamentin jäseneksi. Ja kaikki yksityiskohdat taustastani ovat tiedossa. Ja silläkin tiedolla kansalaiset valitsivat minut Euroopan parlamenttiin ja sekä puolueeni että minä saimme eniten ääniä Euroopan parlamentin vaaleissa. Minun taustani on täysin läpinäkyvä eikä minulla ole mitään peiteltävää. Tizinia Begin from the EFDD. Tizinia Begin, EFDD. Signor Commissario designato, eh, il... Hyvä edukas. Digitaaliset yhtenäismarkkinat, niiden tulisi johtaa pk-yritysten kasvuun ja vaikuttaa myöskin myönteisen kehityksen kansalaisille. PK-yritykset, jotka käyttävät korkeateknologiaa, tarjoavat itse asiassa kaksi kertaa niin paljon työpaikkoja. Ja internetiä käyttävät kansalaiset ovat tietoisempia oikeuksistaan. Nopea laajakaista on sellainen, mitä yritykset ja kansalaiset haluavat, mutta maaseudulla monellakaan ei ole internetyhteyttä. Ja minun mielestäni meidän täytyy yhä enemmän varmistautua siitä, että kansalaiset ovat lähempänä päätöksentekoa ja toivottavasti tulee päivä, jolloin politiikkakin on verkossa. Näin ollen laajakaistan tulisi olla oikeutena kaikille kansalaisillemme. Mitä aiotte tehdä tämän oikeuden takaamiseksi, joka on yhtenäismarkkinoiden pohja. Lisäksi oletteko sitä mieltä, että yhtenäismarkkinat voisivat hyötyä laajemmasta avoimen lähdekoodin käytöstä ja avoimen lähdekoodin perustavien ohjelmien käytöstä? Onko siitä, teille, siitä teidän mielestäni hyötyä asia kansalaisille? Avoin lähdekoodin kysymys oli esillä jo aiemmin. Ja vastaus on kyllä, että ehdottomasti Euroopan komission täytyy tukea avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Se luo työpaikka Euroopan unionissa. Sen käyttö on johta, joustavampaa kuin lisenssiohjelmistojen käyttöön. Ja minun käsittääkseni, jos tässä nyt ei puhuta mistä massatuotteista, niin se on myöskin kustannustehokkaampaa kuin lisenssituotteiden käyttö. Mutta kysymys on siitä, millä tavalla näiden kahden välillä löydetään oikea tasapaino. No sitten kuljetuskustannukset. Joskus ne ovat ihan hirvittävän korkeita. Kun puhutaan tuotteiden myymisestä ulkomaille. Esimerkiksi Lontoossa kun puhutaan sähköistä kaupankäynnistä, niin hyödykkeitä voi saada ihan minuuttien sisällä. Mutta jossain maissa, kun puhutaan tietystä tuotteista, ja esimerkiksi siitä maasta, jonka tunnen parhaiten, joutuu odottelemaan vaikka kaksi viikkoakin. Ja nuo Kuljetuskustannukset, postimaksut ovat aivan suhteettoman korkeat. Minusta meidän ei tule hyväksyä tämän kaltaista tilannetta Euroopan unionissa. No sitten tämä maaseutukysymys jälleen kerran. Tätähän jo käsiteltiin. Meidän täytyy kulkea vielä tämä viimeinenkin maili ja luoda todella hyvää laajakaista verkosto myös maaseudulla. Kiitoksia. You are now past the halfway. Nyt olemme jo yli puolen välin. Neljäs kysymyskierros lähtee liikkeelle. Carlos Coelho, EPP. Kiitos puheenjohtaja herra Ansip. Viimeisten vuosien aikana, kahden viimeisimmän kauden aikana, ei ole saatu paljoakaan edistystä aikaiseksi. Ensinnäkään yleishyödyllisten palvelujen direktiivin suhteen täytäntöönpano on ongelmallista ja toisaalta meillä on huomattavia esteitä ja kansalaisten tiedotuksessa on riittämättömyyttä. Vain 27 prosenttia kansalaista Euroopassa on tietoinen tästä yleisestä hätänumerosta Euroopassa – jos haluamme edistää kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, niin tähän kysymykseen on tartuttava. Kun otamme huomioon teidän roolinne komission varapuheenjohtajana, voitteko varmistaa, että hätäpalvelut ja yleinen hätänumero 112 tulee olemaan prioriteettinne unionin digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä ja mitä mielestänne komission pitäisi tehdä tällä alalla? For your question. Kiitos tästä kysymyksestä. E-call-järjestelmä on aivan huippuprioriteetti. Sen avulla voimme pelastaa ihmishenkiä. Minä teen kaikkeni, jotta tämä todella toteutuu. Vielä kerran tässäkin on kyse luottamuksesta tai pikemminkin sen puutteesta. Jotkut ihmiset ja toimijat eivät ole varmoja siitä, että etteikö näitä e-call-tietoja käytettäisi vaikkapa jäljitystarkoituksessa. Meidän on kunnioitettava kaikkien ihmisten yksityisyyttä meidän on suojattava herkkäluontoisia tietoja. Ja olen varma, että jos ihmiset ovat varmoja siitä, että heidän tietonsa ovat turvassa, niin myös Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan komissio ja jäsenvaltiot varmasti äänestävät e järjestelmän puolesta. Kiitos. Nicola Danti. Nicola Danti, ACT IMCO. Grazie Presidente, eh, signor candidato Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari ehdokas. Kolme ehdotusta, joihin parlamentti on antanut jo kantansa. Ensinnäkin lainsäädäntöpaketti, joka liittyy Euroopan yhtenäistämiseen, eh, pääsy viranomaispalveluihin ja sitten eh, verkkoturvallisuusdirektiivi. Nämä kolme ehdotusta varmasti helpottaisivat hallinnon ja kansalaisten välisen kuilun, kuilun olemassaoloa. Mutta meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Mitä ehdotuksia ja missä hengessä aiotte viedä näitä ehdotuksia eteenpäin ja erityisesti tietoturvallisuusdirektiivin osalta – Oletteko samaa mieltä, että paitsi EU-tasoinen yhteistyö, meidän pitäisi edistää myös kansainvälistä yhteistyötä, jotta saataisiin aikaa uudistus maailmanlaajuisen verkoston hallinnoimisessa? Thank you. At first? No, meidän pitää ensinnäkin saada neuvottelut päätökseen tämän tele, televiestintäalan sisämarkkinoiden osalta. Ja kuten sanoin niin monta kertaa, TCM on hyvin tärkeä siinä mielessä, että saamme aikaan digitaaliset sisämarkkinat. DCM tekijät, mm, eri osatekijät ovat hyvin tärkeitä Euroopan kansalaisille, varsinkin kun puhutaan kuluttajien oikeuksien suojaamisesta ja sitten ja verkkoneutraaliusta. Mikä se toinen osa kysymystä nyt olikaan? Can you repeat? Voitteko toistaa sen? toki, niin mihin toimiin aiotte ryhmyä, ryhtyä varmistaaksenne sen, että Euroopan ja muun maailman välillä yhteistyö pelaa paremmin ja että maailmanlaajuinen verkko saataisiin myös paremmin hallinnoitua. The second half I didn't catch what... Ai niin, se oli nimenomaan tämä kansainvälinen osuus tätä kysymystä, se, se miltä jäi huomiota. Tiedän, että safe harbor neuvottelut olivat hyvin vaikeita ja monimutkaisia. Euroopan parlamentti teki 13 ehdotusta, joista suurin osa koski liike-elämä, elinkeinoelämää ja niihin vastattiin myönteisesti. Kuitenkin sitten vielä kansallin, kansalliset turvallisuuskysymykset ja niihin annettavat poikkeukset jäävät auki. Meidän pitää olla täysin varmoja siitä, että kansalliset turvallisuuspoikkeukset ovat todella käytössä vain poikkeustapauksissa, ei mitenkään säännönmukaisesti. kun on kyse tietojen keräämisestä. Amerikkalaiset joutuvat nyt näyttämään, mitä he ovat saaneet aikaan. Ja amerikkalaisten pitää antaa todellista tietoa, jotta saavat eurooppalaisilta myös luottamuksensa. Mutta tämmöinen keskeyttäminen on edelleenkin yhtenä vaihtoehtona pöydällä. The next question's mine. Seuraava kysymys onkin minulta. lupasitte yhdelle kollegalleni, että pitäisitte julkisia verkkokuulemisia, mutta meidän täytyy arvioida teitä sen perusteella, mitä sanotte tässä salissa tänä iltana. Minä kuitenkin uskon verkko demokratiaa ja sen takia olen pyytänyt myös Twitterin kautta ihmisiltä kysymyksiä. Kysymyksiä on tekijänoikeuksista, tietoverkkoturvallisuudesta, silloin kun lainsäädäntöä hyväksytään. Se kysymys, jonka nyt aion kysyä näistä Twitterissä tulleista kysymyksistä, liittyy bisnesjärjestöihin ja tietosuojalainsäädäntöön ja siihen, miten me onnistumme saamaan aikaiseksi oikeanlaisen tasapainon toisaalta kuluttajia toisaalta yritysten välille sisämarkkinoilla. Erityisesti kun huomioimme sen, miten pk-yritykset voivat käyttää kuluttajatietoja sähköisen kaupan kehittämiseksi ja myös suojata kuluttajien etuja. Thank you uh, for this. Kiitos tästä kysymyksestä, jonka saitte todella Twitterin kautta. Tietosuojaa, niin kuin jo totesin, ei määritellä tai siitä ei huolehdita pelkästään viranomaisten takia, vaan kyse on konkreettisesta tasosta. Tietosuoja koskee kaikkia yrityksiä, ovatpa yritykset minkä kokoisia tahansa, pieniä tai isoja. Tietosuoja kaikkien ihmisten yksityisyyden suoja ja yleisemmin sanottuna luottamus on kaikkien internetpohjaisten digitaalisten sähköisten palvelu, palvelujen perustana. Ilman tietosuojaa ei voida ajatella menestynyttä liikeyritystä. On löydettävä oikeanlainen tasapaino toisaalta kansalaisten etujen välillä ja toisaalta taas liike-elämän etujen välillä. Mutta ei tässäkään tarvitse lähteä liikkeelle nollasta. Tämähän on jatkuva prosessi. Sanoisin, että me etenemme varsin nopeasti näiden kysymysten käsittelyssä. Totta kai haluaisimme parempaa sääntelyä, jo ennen kuin meillä en edes on teknisiä mahdollisuuksia toimia varsinaisesti, mutta valitettavasti ei tämä ole niinkään mahdollista. Minä teen kaikkeni, jotta löydämme oikeanlaisen tasapainon toisaalta perusoikeuksien suojan välillä ja toisaalta taas liike-elämän etujen huomioimisen välillä. Morten Petersen, Liipevaliokunta ja ALDE, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Ansip. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ehdokas Ansip, Euroopasta täytyy tehdä innovoivampi, kilpailukykyisempi, avoimempi. Yhteisö sopivuus ja avoimet standardit ovat ehdottoman elintärkeitä Euroopan kehitykselle kilpailukykyisenä ja avoimena verkkomarkkinapaikkana. Tukisitteko sitä, että yhteensopivuutta tuettaisiin ja avointen asiakirjojen käyttöä tuettaisiin myös kaikkien Euroopan unionin toimielinten toimesta. Ja mitä, mikä rooli on näillä avoimilla standardeilla teidän mielestänne? Oletteko sitä mieltä, että esimerkiksi Euroopan komissiolla ja parlamentilla pitäisi olla kunnon infrastruktuuri itsellään? Ja tukisitteko eurooppalaisia yrityksiä ja eurooppalaista lähestymistapaa tietosuojaan ja yksityisyyteen tässä yhteydessä? Kiitoksia. Thank you. Interoperability is uh, in many, many cases are... Yhteensopivuuskysymys on todellinen avainkysymys monissa tapauksissa. Meillä on monia internetpohjaisia ratkaisuja jäsenvaltioissa, mutta emme valitettavasti voi hyödyntää näitä nykyaikaisia ratkaisuja toisissa maissa. Jälleen kerran haluaisin puhua omasta maastani. Kaksikymmentä tuhatta virolaista, jotka työskentelevät naapurimaassa, joutuvat vuosittain tuomaan väestörekisteristämme asiakirjoja tuohon naapurimaahan. Valitettavasti sen takia, että yhteensopivuutta järjestelmien välillä ei ole. Se merkitsee sitä, että ne ihmiset, jotka työskentelevät naapurimaassamme, ja tämä naapurimaa on kyllä kovin kehittynyt maa, jos katsotaan tietotekniikkaa, se on Suomi nimittäin. Joka ikinen vuosi nämä 20 000 ihmistä, jotka työskentelevät Suomessa, ja menevät lentokoneella sinne tai lautalla. Ja sitten joutuvat matkustamaan takaisin Viroon. Joskus mahdollista asiaa hoitaa meidän suurlähetystössämme Suomessa. No, siitä huolimatta he matkustavat Viroon, seisovat jonoissa, hankkivat näitä paperiasiakirjoja, jossa on oikein leima ja allekirjoitus. Ja sitten taas takaisin lautalla Suomeen ja sitten Suomessa virkamiehet oikein huolella nakuttavat tämän tiedon omiin tietokoneisiinsa. Ja tuo tieto on jälleen uudesti digitalisoitua tietoa. On kyllä vaikea käsittää, miten tällä vuosisadalla tilanne on tällainen. Ja minusta sen ei kyllä tällainen tarvitse olla. Meidän täytyy viedä tätä yhteensopivuuskysymystä eteenpäin. Cornelia Ernst from the GUE. Cornelia Ernst, GUE ja ITRE. Mm, vielen Dank. Kiitos. Haluaisin palata vielä tietoturvaan. Tehän että komission jäsenenä olisitte vastuussa tietosuojauudistuksesta ja sopimuksista jotka jotenkin liittyvät tietojen suojaamiseen. Ja tiedätte, että parlamentti on tehnyt päätöslauselman tähän äh, pakettiin Eli se, jo, joka käsittelee eurooppalaisen tietoja, pitää noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja tämä taas on ristiriidassa niihin sopimuksiin, joita on olemassa ja jotka ovat pöydällä tai keskustelussa. Ja sen takia kysymykset ensinnäkin, oletteko sitä mieltä, että kuten Safe Harbor-sopimus heikentää tietoturvan tasoa – eikä paranna sitä. Ja pitäisikö sitä jotenkin muuttaa? Ja toinen sitten taas, ajatteko jotenkin EUn ja USAn FITTP-sopimukseen äh, mm, äh, ottaa jotain mainintaa vielä tietosuojasta? Thank you. I already touched today the safe harbor history. Safe Harbor-sopimus ei tänä päivänä ole turvallinen. Kaikki voivat sopia, mutta kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että Safe Harbor-sopimukset eivät tänä päivänä ole riittävän turvallisia. Meidän pitää tehdä tästä Safe Harbor-sopimuksesta turvallisempi, ja jotta näin tapahtuisi, niin suuret, suuryritykset, kansalaiset, jotka ovat tästä kiinnostuneita, niin heidän kohdallaan pitää tehdä muutoksia näihin olemassa oleviin sopimuksiin. Euroopan parlamentti teki 13 ehdotusta ja suurin osa näistä ehdotuksista hyväksyttiin, joten nämä ehdotukset, joita ei hyväksytty, niin ne kuitenkin auttavat tätä safe harbor-järjestelmää – muuttumaan turvallise- turvallisemmaksi, mutta ei riittävän turvalliseksi, koska meidän kansalaisemme ovat huolissaan kansallisen turvallisuuden poikkeuksesta. Eivät tiedä, miten tätä kansallisen turvallisuuden poikkeusta tullaan käyttämään. Me odotamme nyt jotakin konkreettista sieltä amerikkalaisten puolesta. Jos emme saa mitään selkeää, konkreettista vastausta siitä, miten kansallisen turvallisuuden poikkeusta tullaan käyttämään jatkossa, niin silloin luonnollisesti me käytämme optiota, eli keskeytämme tai lykkäämme tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. From the Libe Jan-Philipp Albrecht, Libe ja Vihreät. Dear Ansip, uh, thank you very much. Herra Ansip, kiitoksia kovasti vahvasta kannanotosta tietosuojan puolesta. Parlamentin suuri enemmistö on tukenanne tässä asiassa. Mehän olemme tietosuojasta äänestäneet. Ensimmäinen kysymykseni kuuluukin, Miten voitte välttää sitä, että ministerineuvosto ei kannoissaan hajantuisi ja etääntyisi kovin kauaksi parlamentin kannasta? hän on tällaisia ehdottomia, ehdottomia rajalinjoja, joita ei haluta ylittää. Sitten kommentoitte avointa lähdekoodia. Tämä on tervetullut. Miten varmistatte, että tuotteet ja palvelut, joita tarjotaan Euroopan markkinoilla, eivät tarjoa vaikkapa NSAlle tai muille jonkinlaisia takaovia, jonka kautta soluttautua. Broad majority of uh, the... Euroopan parlamentin suuri enemmistö tukee tietosuoja-asetusta. Minun käsittääkseni hyvä uutinen on se, että Yhä useampi EUn jäsenvaltioista niin ikään tukee tietosuoja kehystä. Minä lupasin tehdä kaikkeni, jotta löytäisimme hyviä ratkaisuja kansalaisten kannalta. Olen aika lailla varma, että aiemmat kollegani haluaisivat kyllä nähdä digitaalisten sisämarkkinoiden toteutuvan. Tämä on kuitenkin mahdollista, jos tietosuoja ei ole hyvin korkealla tasolla. Se on ennakkoehto digitaalisille sisämarkkinoille. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyseessähän on oikeastaan vähän Wikipedian kaltainen ilmiö. Kuka tahansa voi sitä käyttää ja kuka tahansa voi sitä kehittää edelleen. Jos kaikki voivat käyttää ja kehittää, niin minun käsitykseni mukaan on aika helppoa havaita, onko jonkinlaisia takaovia jäänyt auki. Jos on tällainen lisensoitu ohjelmisto, niin sitten on paljon vaikeampaa löytää nämä tällaiset takaportit. Vielä kerran, kyse on luottamuksesta. Todellista luottamusta meidän on luotava tänne Eurooppaan. Kiitos. Dario Tamburano. Dario Tamburano, EFDD ja teollisuusvaliokunta. Salve Presidente, eh, sono Zullo, sostituisco il mio... Olen täällä kollegani puolesta, olen Zulo. Hyvä komissaari ehdokas. Teidän tehtäväluodessanne kuuluu digitaalimarkkinat ja haluaisimme erityisesti korostaa internetiä tässä suhteessa. Internethän ei ole pelkästään paikka, jossa palveluita ja hyödykkeitä ja viidettä voidaan myydä ja ostaa. Internet on niin kuin vettä. Se on yhteinen hyödyke, jota kaikki voivat käyttää. Internet on elintärkeä, kun kansalaiset haluavat olla yhteydessä julkisiin toimielimiin, kun he haluavat tietää jotain kulttuurista, tapahtumista, ja se on tapa pitää yhteyttä silloin, kun ollaan kaukana. Haluaisimme kysyä sitä, voitteko sitoutua varmistamaan, että tuo internetin osa on asia, jota pidetään julkisena hyödykkeenä, joka kuuluu markkinalakien ulkopuolelle? Thank you. Internet has... Kiitoksia. Internetin täytyy olla avoin ja kaikilla täytyy olla siihen pääsy. Tietysti Euroopan unionissa meidän täytyy suojata kulttuurista monimuotoisuuttamme ja käsittääkseni olemme näin menestyksellisesti tehneetkin. Kysymyksenne koski myös internetin hallinnointia. Minä tuen monisidosryhmäismallia – Kuten tiedätte, monet maat kautta maailman haluaisivat muuttaa tätä tämän päivän mallia hallitusten malliksi. Mutta minä en usko, että se on mikään idea muuttaa tätä monisidosryhmämallia, jossa kaikki osapuolet ovat mukana, mukaan lukien myös kansalaisjärjestöt että vaihdettaisiin se tällaiseksi hallitusten väliseksi järjestelmäksi, niin se ei olisi kyllä hyväksi internetille. Mutta meidän täytyy tehdä myös muutoksia tämän päivän malliin. Minun käsittääkseni joissain maissa ei tänä päivänä olla niin paljon mukana tässä internetin hallinnoimisessa ja Euroopan unioninkin roolin täytyy olla merkittävämpi. Okay, last 15 questions. Ja viidet, vi, viimeiset 15 kysymystä Ivan Stefanec, IMKO ja EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari ehdokas. Oli mielissäni kuullessani teidän aloituspuheenvuorossanne viittauksen sähköiseen allekirjoitukseen. Minä itse olen vakuuttunut siitä, että sähköinen allekirjoitus tehostaa ja parantaa sähköisten palveluiden käyttöä. Ja senpä takia kysynkin, mitä aiotte tehdä voidaksenne täytäntöönpanna sähköisen allekirjoituksen, jotta voitaisiin yksinkertaistaa menettelyjä. Thank you very much for, for your question. Kiitos kysymyksistä. No niin, minä nyt ehkä edelleenkin voin tarjota teille esimerkkiä siitä maasta, jonka tunnen parhaiten. Me annoimme Virossa kansalaisille mahdollisuuden käyttää tällaista hyvin suojattua digitaalista henkilöllisyyttä. Ja sitten käydämme tämmöistä only once periaatetta. Se on ihan lain tasolla ollut laissa jo vuodesta 2007. Ja nyt kaikki käyttävät Virossa sähköistä allekirjoitusta. Ja vuoden 2002 jälkeen on annettu 175 miljoonaa kertaa sähköinen allekirjoitus väestöllä, joka on 3,5 miljoonaa. Me olemme laskeskelleet, että sähköisen allekirjoituksen käyttäminen on säästänyt meille yhden työviikon ajan vuodessa. Se on kaksi prosenttia BKTstämme. Esimerkiksi puolustusmäärärahat. Ja ne saadaan siis kasaan pelkästään sähköisiä allekirjoituksia käyttämällä. Nyt meillä on uusi direktiivi myös EU:ssa sähköinen tunnistaminen. Ja tämän säädöksen perusteella digitaalinen identiteetti pitää olla tiettyjen standardien kautta molemminpuolisesti tunnistettavissa. Tämä on valtava edistysaskel, jotta saataisiin digitaalinen allekirjoitus käyttöön kaikissa EU-maissa ihan joka päiväisellä tasolla. Virginie Rosière, ACT, IMCO, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas. Tämä parlamentti on usean kertaan korostanut sitä, että digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaanti voisi auttaa kasvua ja työpaikkojen luomista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollisuus pelkästään kuluttajille ja yrityksille, vaan myös julkishallinnolle sekä kansallisella tasolla, paikallistasolla että Euroopan tasolla. Hallinnon uudistaminen ja julkisten palvelujen nettiin vienti ovat tarpeita, joilla voidaan yritysten ja kansalaisten todellisiin tarpeisiin vastata. Kuuntelin teidän alustuspuheen vuoronne kommentit sähköisestä hallinnosta. Mihin konkreettisiin toimiin ryhtyisitte, jotta voitte varmistaa, että julkishallinnon uudistaminen todella toteutuu ja kehitetään sähköistä hallintoa? Kun ajatellaan tällaisia direktiivin, palveludirektiivin määräämiä yhteyspisteitä, silloin kun kyse on tutkintojen tunnustamisesta, niin tämän tarkoitushan on helpottaa palveluyritysten toimintaa ja pitää kuitenkin kiinni korkeasta laadusta näissä palveluissa, aivan erityisesti kuluttajien suojelemiseksi. Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta päästään homogeeniseen? Puhuja keskeytetään. Thank you. Uh, Kiitos. Mehän tänään jo käsittelimme niitä mahdollisuuksia, joita meillä on näyttää esimerkkiä, johtaa esimerkin kautta. Meidän on osoitettava kansalaisille esimerkkiä, jäsenvaltioille esimerkkiä siitä, miten voidaan käyttää sähköisen hallinnon välineitä. Nämä internetpohjaiset sähköiset ratkaisut julkisessa hallinnossa, niiden on oltava hyödyllisiä kansalaisten kannalta. Jos ihmiset pitävät näistä palveluista, niin varmasti he ryhtyvät niitä käyttämään. Ja tässä taas menemme viron. Kun otimme käyttöön sähköiset verohallinnon palvelut, niin ensimmäisenä vuonna nämä palvelut olivat hyvin suosittuja. Silloin kun meillä ei ollut ei ollut vielä käytössä tällaista sähköistä veroilmoitusta, niin ihmiset kiikuttivat sitten veroilmoitusta konkreettisesti sinne verotoimistoon. Eivät he luottaneet postipalveluihin, vaan halusivat todella tehdä varmaksi, että mitään virheitä ei tehdä silloin, kun veroilmoitusta jätetään. Nyt meillä on käytössä esitäytetyt veroilmoitukset internetissä ja tämä on niin helppoa, niin mukavaa pääministeriltä, jolla on vain yksi tulonlähde, niin tämä vie 30 sekuntia, kun täyttää ja jättää veroilmoituksen tiedot. Joillekin tämä voi sitten kestää kolme minuuttia, maksimissaan viisi minuuttia ja sitten asia hoidettu. Ja sitten voi olla aivan varma, että virheitä ei tehty. Kukaan ei sitten mitään lippulappua enää toimita henkilökohtaisesti. Kaikki veronmaksajat voivat olla varmoja, että tämä toimii. Tänä vuonna jopa 96 prosenttia veroilmoitusten jättäjistä käytti sähköistä veroilmoitusta. Sähköisten palvelujen on tuotava jotakin hyötyjä etuja kansalaisille. Kiitos. Tosenovski. Kiitos sitten Evsen Tosenovski, ECR ja ITRE. Thank you, Mr. Chair. Mrs. Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaariehdokas, olen iloinen, että te haluatte saada valmiiksi digitaaliset sisämarkkinat. Edellisellä parlamenttikaudella keskusteltiin tästä yhteenliittyneestä Euroopasta ja verkkojen Eurooppa-välineestä, mutta siitä leikattiin aloitettiin ja itse asiassa kahta projektia ei saatu koskaan valmiiksi. Ja nämä projektit liittyivät siihen, miten voitaisiin nopeaa laajakaistaa levittää ja halusimme tulla lähemmäksi aasialaisia esikuviamme. Ja toinen projekti, josta leikattiin, oli laajakaistan tarjoaminen maaseutualueille – mutta valitettavasti me emme saaneet näitä projekteja valmiiksi. Me haluaisimme kysyä, voitteko jatkossa saada nämä projektit vietyä päätöksen, että ne eivät kokonaan valuisi hukkaan. Thank you. Yes. Unfortunately we don't... Niin, tiedän, että meillä ei ole paljon rahaa että koko Euroopan unioni saataisiin katettua ultranopealla laajakaista yhteydellä tämän verkkojen Eurooppa-välineen puitteissa. Mutta on meillä muita resursseja. Meillä on Euroopan investointipankki, Horisontti 2020, ei pelkästään laajakaistan osalta, vaan digitaalisen kehityksen alalla on muitakin mahdollisuuksia käyttää varoja on Euroopan rakennerahastot, joten rahastoja on ja varoja on laajakaistojen täydentämiseen. Mutta jos me haluamme kattaa koko Euroopan unionin pinta-alan sadalla megabitillä laajakaistaa, tai 100 megabitin laajakaista, niin silloin tarvittaisiin 200 miljardia euroa lisää. Ja se on paljon rahaa se. Mutta katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Siellä ei käytetä keskushallinnon varoja lainkaan laajakaistojen rakentamiseen, vaan siellä käytetään paikallista rahaa, ei siis keskushallinnon rahaa, Muissa maissa, Australiassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, varat, joilla rakennetaan laajakaista verkostoja, ovat julkisia varoja, siis veronmaksajilta kerättyä rahaa. Jyrki Katainen, varapuheenjohtaja, ehdokas ö, laatii valtavaa investointipakettia, 300 miljardia euroa. Ja toivon todella digitaalisen, digitaalisissa projekteissa, että saisimme noin 35 miljoonaa tästä koko paketista. Se nyt ei ole vielä varmaa, mutta ei nyt vielä jäätä rahaa. Mutta kuitenkin on mahdollista eh, ehkä jopa nostaa tämä eh, määrä 130. No niin, sillä vähän vipuvaikutusta, lisäystä tuohon kysymykseen. Van Noivenhauser, olkaa hyvä, alderyhmästä ja teollisuusvaliokunnasta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissari ehdokas Ansip, kun olen kuunnellut kaikkia teidän vastauksenne, vaikuttaa siltä, että on todella eduksi se, että te olette digitaalitalouden edu, äh, maasta. Pitäisi ehkä nimittää sitä e-estoniaksi, mutta koskaan aiemmin menneisyydessä ei ole ollut väestörakenne sellainen, että vanhoja ihmisiä on hyvin paljon. Se tuo meille paljon erilaisia haasteita, muun muassa terveydenhuoltojärjestelmään. Mitä mahdollisuuksia teidän mielestänne tuolla alalla on? Esimerkiksi Tuetteko sähköisiä reseptejä, joita jossain myös valtiossa käytetään? Ja miten tekisitte tämä mahdolliseksi myös rajoja ylittävässä toiminnassa? Kiitoksia. No tietysti tuen sähköisestä reseptiratkaisua. Kun Ruotsissa täytäntöön pantiin sähköiset reseptit, niin ne olivat kovin suosittuja aivan lähtien. Näin tapahtui myös Kreikassa. Kun samankaltainen ratkaisu otti käyttöön Kreikassa, 95 prosenttia kaikista potilaista ryhtyi käyttämään niitä. Ja siinä maassa, jonka tunnen parhaiten, Sähköiset reseptit olivat kyllä aika monimutkainen asia. Hallituksemme maksoi tästä ratkaisusta miljoona euroa, vähän alle. Ei alle miljardi, vaan siis alle miljoona euroa. Ja teknisiä ongelmia oli täytäntöönpanovaiheessa. vaiheessa. Mutta tänä päivänä kaikki kansalaiset ovat todella tyytyväisiä sähköisiin resepteihin. Esimerkiksi kroonisissa sairauksissa ei tarvitse joka kerta mennä perhelääkärin luo. Voi vain soittaa ja henkilökortilla sitten saa lääkkeensä jokaisesta apteekista toimii ja helpottaa kansalaisten elämää. Mainitsitte myös väestön ikääntymisen. Meillä on suuri tällainen hopeatalous, jossa digitaali digitaali- ja sähköistämisellä voidaan saada aikaiseksi ihmeitä. Kenties Euroopan parlamentinkin sairausosastolle joskus saadaan sähköiset reseptit. No sitten viimeinen kysymys. Kierros Eva Paunovaa, EPP. Kiitos puheenjohtaja. Komissio varapuheenjohtaja ehdokas, olen täällä oikealla. Niin kuin kuulimme, niin kuin tiedämme, teidän kotimanne Viro on melkomoinen menestystarina sähköisessä äänestyksessä ja hallinnossa. Parlamentin vaaleissa oma maani Bulgaria koki sen, että ennätysmäärä, ennätyksellisen vähän äänestäjät osallistuivat. Tämä ei heijasta pelkästään politiikan sisältöä, vaan myös osallistuvan demokratian kriisiä. Minä pidän prioriteettina digitaalisten sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa ja katson vakaasti, että tieto- ja viestintätekniikka voi lisätä avoimuutta, tilivelvollisuutta ja myös tehokkuutta. Oletteko samaa mieltä siitä, että sähköinen äänestys jäsenvaltiossa voi edistää osallistumista poliittiseen prosessiin? Pitäisikö komission tarjota apua ja ohjausta tällaisten järjestelmien laadinnassa silloin, kun jäsenvaltiot haluavat niitä kehittää? Ja minkälaisiin konkreettisiin toimiin ryhtyisitte, jotta tällaiset sähköiset hallintopalvelut saataisiin otettua käyttöön? Kiitos. Äänestysjärjestelmät ja vaalit ovat aika lailla kansallisia kysymyksiä. Minä komission varapuheenjohtaja ehdokkaana en halua lähteä sanomaan, että kaikissa jäsenvaltiossa olisi käytettävää sähköisiä vaalijärjestelmiä. Kansallisten hallitusten on tehtävä nämä päätökset. Mutta minä totta kai tuen sähköisiä vaalijärjestelyitä. Maassa, jonka tunnen parhaiten, tämä tapahtui ensimmäistä kertaa vuonna 2005. Me tarjosimme koko maahan mahdollisuutta äänestää sähköisesti kuntavaaleissa. Ja vain 10 000 ihmistä tuolloin äänesti sähköisesti. Mutta niin kuin olen jo toistanut monta kertaa, kyse on luottamuksesta. Jos ihmiset voivat luottaa siihen, että heidän rahansa siirtyy internetissä sähköisesti, niin kyllä he sitten voivat luottaa myös äänensä äänestäessään internetin avulla. Nyt näissä viimeisimmässä Euroopan parlamentin vaaleissa kolmasosa äänistä annettiin sähköisen äänestyksen kautta. Meidän on tarjottava mahdollisuuksia osallistua demokraattisen elämään, muitakin mahdollisuuksia kuin pelkästään äänestämällä vaaleissa. En puhu pelkästään nuorista ihmisistä, puhun myös vanhoista, vanhuksista omassa maassa, niin vanhukset osaavat käyttää hyvin tietokonetta ja äänestävät sähköisesti vaaleissa. Kiitos. Sergio Gutierrez Prieto. Sergio Gutierrez Prieto, IMCO ja Hey, buenas noches, señor vicepresidente Signado. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvää iltaa, komissari ehdokat. Te olette nyt digitaalista sisämarkkinastrategiaa laatimassa ja varapuheenjohtajana teillä on erinomainen tilaisuus koordinoida sitä, mitä komissaarit tekevät koska te teette yhteistyötä hyvin konkreettisissa kysymyksissä. Minulla on pari konkreettista kysymystä teille nyt. 14 prosenttia pk-yrityksistä käy kauppaa sähköisesti. Tarkoittaako tämä sitä, että heillä ei ole tarpeeksi koulutusta, jotta voisivat käydä sähköistä kauppaa, tai ei ole tarpeeksi varoja modernisoida infrastruktuuriaan ja päästä digitaalisille markkinoille? Olisiko mahdollista käyttää aluerahastoja tai sosiaalirahastoa helpottamaan pk-yritysten pääsyä sähköisiin kaupankäyden mahdollisuuksiin? Ja uudet mahdollisuudet tarjoavat uusia uusia mahdollisuuksia. Miten aiotte selvitä tästä digitaalisesta kuilusta, joka on sukupolvien välistä ja, ja maantieteellisten alueiden välistä. Tarkoittaako tämä sitä, että EU pirstoutuu entisestään? Digitaaliset sisämarkkinat tarkoittaa sitä, että tietokoneen käytön pitää olla Euroopan eri laidoilla saman hiltaista. Meidän pitää operaattoritkin saada yhtenäisille, yhtenäisiin hinnoitteluihin. Uh, thank you. Yes, really. Kiitos. Niin todella vain 14 prosenttia PK-yrityksistä myy tuotteitaan sähköisesti verkossa. Ja tämä prosenttimäärä on niin pieni pääasiassa sen takia, koska markkinat ovat niin pirstoutuneet. On hyvin vaikeaa myydä toiseen maahan, kun markkinat ovat näin pirstoutuneet kuin ne ovat. Eli meidän pitää tämä tilanne korjata. Luonnollisesti puuttuu myös riittävästi tietotaitoisia ihmisiä. Meidän pitää tämä taitojen puute ottaa vakavissa. Meidän täytyy saada lisää ihmisiä, joilla on tietotekniset taidot hallussaan. Ja kuten sanoin johdannoksi, 2020 vuonna 900 000 vapaata työpaikkaa tulee olemaan nimenomaan tietotekniikan alalla, jolle meidän pitää aloittaa jo ihan lasten tarhasta alkaen ihmisten kouluttaminen. Koodauksen pitää olla osa koulujen opetusohjelmia. Ja laajemminkin meidän pitää kiinnittää huomiota kouluissa luovuuteen – kuin mitä siihen on viimeisen 10-20 vuoden aikana kiinnitetty huomiota, koska nyt ei ole enää tieteen ja, ja esimerkiksi taiteiden välillä selkeitä rajanvetoja olemassa. Me voimme käyttää aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa, jotta voisimme saada kehitettyä digitaalista sektoria. Ja näin itse asiassa se on, on jo tehtykin. Elinikäinen oppiminen on sellainen asia, joka myös pitää ottaa tosissaan, koska nykyään ihmisten pitää muuttua ja mukauttaa ammattejaan monta kertaa – työ uransa aikana. Ja ne, ja ne um, Lähestytään loppua. Saatte taas kääntyä tänne päin. Anna-Maria Koratse-Bilt esittää seuraavan kysymyksen. Mr. Prime Minister. Kiitoksia. Hyvä pääministeri, arvostan tuota sitoumustanne digitaalisen sisämarkkinoiden edistämiseksi ja pirstaloitusunnuuden poistamiseksi, mutta minä puhuisin kiireellisyydestä. Komissio työsti yhtenäismarkkinalainsäädäntöä kolmatta pakettia, joka poistaa esteitä ja antaa palvelujen hyödykkeiden myynnin, asettaa sen tasa-arvoiseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella. Oletteko valmiita hyväksymään sen vuonna 2015? Toiseksi jatkan siitä, mitä kollega totesi verkkovierailusta. <clears throat> Parlamentti on valmis ja olemme äänestäneet verkkovierailukustannusten vähentämisestä kansalaisille. Ja kuten totesitte, neuvoston kolleganne nyt tätä pyrkivät estämään. Aiotteko käyttää tätä asemanne, jotta voitte ottaa tiukan kannan ja viedä neuvottelut loppuun verkkoverolumaksujen madaltamiseksi ja viemään eteenpäin myös samoin televestintä pakettia. Meillä on kolmas kysymys, joka liittyy hyvin nopeasti vain. Oletteko valmis muuttamaan komission ajattelukulttuuria digitaalipuolessa niin, että tunnustetaan että innovointi on nopeampaa kuin politiikka ja ehkä sääntelyn purku on joskus parempaa kuin ylisääntely, jotta yhteismarkkinoilla voidaan eteenpäin. Where I put those notes now? So, um, roaming <clears throat> costs. Missä nämä muistiinpanoni ovat? Niin, verkkovierailukustannukset. Varmaan kaikki eurooppalaiset odottavat verkkovierailumaksujen poistoa. Kansalaisille oli hyviä uutisia silloin, kun, kun no, kustannukset laskivat puheluiden osalta. Ja tiedän, että monet televiestintäyritykset olivat oikeastaan myös aika tyytyväisiä siihen, että se jo tapahtui. Aiemmin Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio tekivät ehdotuksen verkkovierailumaksujen poistamiseksi, mutta monet televisiointiyritykset vastustivat sitä. Niin sanoivat, että se vahingoittaa niiden toimintaa. Mutta se, mitä oikeasti tapahtui, oli, että ihmiset ryhtyivät käyttämään matkapuhelimiaan ulkomailla tai lomilla kaikkialla muualla kuin omassa kotimaassaan matkustaessaan. Ja televiestintäyritysten marginaalit tietysti pienenivät, mutta volyymi kasvoi. Ja tästä oli hyötyä itse asiassa loppujen lopuksi. En nyt halua sanoa, että kaikille televiestintäyrityksille, mutta ainakin niiden enemmistölle. Nyt, jos puhutaan sitten verkkoveromaksujen poistosta myös datasiirroissa. Taas kerran sanotaan, että no, se ei ole hyväksi niiden bisnesmallille tai liiketoiminnalle, mutta toivon, että ihmiset ryhtyvät käyttämään tietosiirtoa paljon enemmän matkaa puhelimissaan ja matkaviestimissään, kun matkustavat. Minäkin joudun ottamaan nämä kustannukset huomioon. En voi kaikille verkkosivuille mennä. Jo, käytän niitä vain kotimaassani. Seuraava henkilö SDstä saa sitten hieman yliaikaa, koska näin olemme sitten reiluja kaikille. Edustaja Toija. Commissario incaricato, io vorrei riportarla su un tema che è quello... Niin, halusin nostaa esille aiheen, joka liittyy internetin hallintoon. Minun ryhmäni katsoo, että tämä on internetin neutraaliuden ohella tärkeä aihe. Meillä on Euroopan unionissa hyvin tärkeä rooli. Me toimimme ikään kuin vastapainona ja myös turvaajana. Meillähän on myös Euroopan ulkopuolisia toimijoita, jotka haluavat rajoittaa kuluttajien valinnanvapautta. Miten aiotte varmistaa sen, että Euroopalla olisi päättäväisempi rooli silloin, kun Ikanissa neuvotellaan niin, että Euroopasta saattaisiin internetin hallinnossa vahva toimija niin, että voimme taata Euroopan edut. Toinen kysymykseni liittyy radiotaajuuksiin. Eurooppalainen strategia on nyt päässyt eteenpäin. Tilannetta on analysoitu ja on katsottu, miten tehokkuutta voitaisiin lisätä. Kuitenkin taajuuksia on harmonisoitava ja tässä yhteydessä sitten lupamenettely tulee tärkeäksi kysymyksi, kysymykseksi. Monet jäsenvaltiot pitävät tiukasti kiinni omista valtuuksistaan, mutta mitä mieltä olette asiasta Euroopan tasolla? Kiitos. Kiitos, kun puhumme taajuuksien jaosta, niin totta kai tässä tarvitaan maksimaalista harmonisointia. Ja sen valtiot tietävät, että taajuus on ikään kuin luonnonvara, kansallinen luonnonvara, ja jotkut jäsenvaltiot haluaisivat saada mahdollisimman paljon rahaa näiden taajuuksien myynnillä. Kun puhutaan 4G LTE-standardista, Joissakin maissa 99 prosenttia lähestulkoon alueesta on nyt jo katettu tällä verkolla. Tässäkin viittaan erityisesti Baltian maihin ja Skandinavian maihin. Jossakin muissa maissa taas kate peitto on lähellä nollaa, koska ei ole edes lähdetty liikkeelle taajuuden huutokaupoista. Miksi tilanne on tällainen? Tämä varmasti lisää kuilua, digitaalista kuilua eri jäsenvaltioiden välillä, mutta tässäkin yhteydessä on puhuttava tiettyjen tahojen eduista. On esimerkiksi valitsevassa asemassa olevia televiestintäyrityksiä, joita ei niinkään kovasti kiinnosta muuttaa sijoitusstrategiaansa, vaan ne voivat käyttää näitä samoja teknologioita vielä vuosikausia. Nythän puhutaan jo 5Gstä. Me tiedämme, että standardit kehittyvät ja muuttuvat kutakuinkin aina kymmenen vuoden sykleissä. Eli maksimaalinen harmonisointi. Ja kun taajuudesta puhutaan, juuksista puhutaan, niin totta kai tässä tarvitaan Euroopan tason toimintaa. Minä henkilökohtaisesti uskon myös siihen, että tarvitaan vapaaehtoista yhteistyötä niin ikään lisää. Gunnar Högmark. We all know our best. Mehän tiedämme, tunnemme omat maamme parhaiten ja internetin kautta tunnemme maailmankin paremmin kuin aikaisemmin. Ja on hyvin tärkeää tuntea maailma oman kodin ulkopuolella. Nimittäin se, mitä siellä tapahtuu, tapahtuu sitten kohta kotonakin. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka seuraavat internettiä ja, ja yritykset, kansalaiset, poliitikot tekevät näin. Se, mikä oli muutama vuosi sitten mahdotonta, on tänä päivänä realiteetti. Ja tärkein on tietysti se, että ei määritellä mitä, minkälaisia palveluita halutaan, vaan miten me varmistaa sen, että me kehitämme parhaat mahdolliset palvelut. Eli tästä jatkokysymyksenä. Mitä aiotte tehdä, jotta voitte varmistaa sen, että meillä on parhas, paras kapasiteetti, parhaat taajuudet, jotka mahdollistavat nämä kehitykset? Uskotteko, että nykyiset tavoitteet ovat, ovat riittävät vai pitääkö mennä vielä pidemmälle? I think, uh, uh, targets... Uskon, että tavoitteet jotka on Euroopan digitaali, digitaalikehitykselle asetettu, ovat riittävät. Pitäisi EUn laajuudella tai ainakin 50 prosenttia 2020 mennessä saada 100 milli, megatavun palvelut. Mutta tietenkin tavoitteesta voidaan mennä pidemmällekin vielä. Meidän pitää olla valmiita käyttämään tätä 700 megahertsin taajuutta digitaalisille palveluille. Ja tämä nyt on sitten jatkokysymys. Me tiedämme, että nämä 700 MHz, joita tarvitaan laajakaistan, digitaalisen laajakaistan asettamiselle – niiden käyttö on hyvin vaikeaa eri jäsenvaltioissa. Joissakin maissa käytetään eri taajuuksia, tai näitä taajuuksia sotilaallisiin tarkoituksiin. Joissakin maissa ö, isot naapurit tekevät ongelmia, koska nämä suuret EUn ulkopuoliset naapurimaat käyttävät 700 megahertsin taajuuksia sotilaallisiin tarkoituksiin. Sitten radio- ja TV-toiminta monissa EU-maissa 700 megahertsiä on käytössä radio- ja TV-toiminnassa, joten meidän pitää löytää jonkunnäköinen yhteisy- yhteisymmärrys siitä, miten voimme käyttää tätä 700 hertsin taajuutta mahdollisimman tehokkaasti, jotta se palvelisi Euroopan kansalaisia. Ja tällaisissa tapauksissa esimerkiksi TV- ja radiotoiminta, jotka joutuvat äh, antamaan 700 taajuuden muihin tarkoituksiin, niin ne tarvitsevat tietenkin sitten jotain sen tilalle. Ja sitten tämä on jäsenvaltioiden ratkaistava kysymys mutta me emme voi tietenkään valtaa käyttää, mutta harmonisointia tarvitaan entistä enemmän ja kunnianhimoiset tavoitteet ovat erittäin tervetulleita. Kiitos Mia Petra Kumpula Nattri, ITRE-valiokunta SD. I'm here in the middle and the prominent Finnish language was... Ja minä olen täällä keskellä. Kun täällä jo suomea puhuttiinkin, niin jatkan itse englanniksi. Toimivat digitaalimarkkinat ovat yksi kaikkein tärkeimmistä vaihtoehdoista talouskasvua varten ja poliittista tahtoa on olemassa. On mukava nähdä, että teillä sitä on. Mutta meillä on teknologiset kysymyksetkin ovat tärkeitä. Melkein kolme tuntia meni, niin kun mainittiin 5G, ja minä haluan puhua tulevaisuudesta, kun laajakaista laajenee. On tietysti ihan kiva, että saatiin ensin tekstiviestit, videot ja niin poispäin, ja että kehitys menee eteenpäin jatkuvasti. Minusta Eurooppa on ollut kärjessä, kun 4G otettiin käyttöön, mutta nyt olemme jääneet jälkeen. Onko EUlla joku rooli 5Gssä? Onko teidän mielestänne osa teidän työtänne sellaisen infrastruktuurin edistäminen, joka voisi olla eurooppalaisten innovointien ja mahdollisuuksien edistäminen meidän yrityksillemme ja Euroopalle, jotta se olisi johtavassa asemassa ja voisi luoda työpaikkoja. Thank you. I know that all the Finns and the Estonians. Ja tiedän, että kaikki suomalaiset ja virolaiset, niin ja muutkin, ovat ylpeitä siitä, että jo vuonna 1981 1G tuli käyttöön. 2G. Se oli todellinen menestystarina Euroopan unionille. Mutta jälleen kerran Suomalaiset ja ruotsalaiset olivat johtavassa roolissa tässä. 4G. Oli asia, joka sitten täytyy toistaa uudestaan 5 g Euroopalla oli tuolloin todella johtava asema maailmassa. Jos oli tuolloin mahdollista, miksi se ei olisi mahdollista vuonna 2020, kun todennäköisesti ryhdymme käyttämään 5Gtä. Nyt meillä ei ole minkäännäköistä hallitusta välistä, monen valtion välistä 5G-sopimusta, mutta meidän insinöörimme ja tutkijamme, kuten myöskin varmasti poliitikkommekin, jo nyt työstävät 5Gtä. Toivon ja oletan, 5Gn käsittelevän enemmän tehokkuuskysymyksiä sitä, millä tavalla taajuuksia voidaan hyödyntää paljon tehokkaammin. Millä tavalla energiaa voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin. Enkä minä puhu tässä vähän akuista. Vaan Energiakulutus televiestintäalalla on jatkuvassa kasvussa. Nämä ovat asioita, joita meidän täytyy käsitellä nyt heti. Kiitos. Thank you. Um, the last five questions. Viimeiset viisi kysymystä. Ann Sander, EP Peitre. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, minä olen täällä. Internetin jättilät eivät juurikaan maksa veroa Eurooppaan. Niillä on hyvin monimutkainen rakenne oikeudellisesti ja meillä on puutteita säätelyssä Euroopassa. Tiedän, että komissio on toki tarttunut tähän kysymykseen ja on, ottanut, on perustanut verotuskysymyksiä käsittelemään asiantuntijaryhmän. Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä kysymyksestä ja oikeastaan vielä esittää kolme aiheeseen liittyvää kysymystä. Onko teidän mielestänne normaalia, että on tämä kuilu ulkomaisten yritysten valtavien tuottojen ja toisaalta niiden heikon osuuden suhteen, mitä ne maksavat veroa? Entäpä sitten sosiaalinen polkumyynti, johon syyllistytään Euroopan unionissa näiden yritysten hyödyksi? Oletteko te sillä kannalla, että jäsenvaltiossa verotettaisiin sähköisiä palveluja silloin, siinä maassa, missä palvelu tuotetaan? Thank you. Kiitos. Kyllä, verotus on hyvin arkaluontoinen kysymys näinä päivinä. Jotkut kansainväliset yritykset käyttävät todella aggressiivista verosuunnittelua. Tämä ei ole sinällään laitonta, mutta yritykset ikään kuin valitsevat rusinat pullasta eri jäsenvaltioissa. Ja sitten jäsenvaltiot menettävät verotulojaan. Me emme voi aliarvioida julkisen mielipiteen roolia. Meidän on julkaistava tiedot siitä, miten tietyt yritykset käyttäytyvät verotuksen osalta. Olen aivan varma, että veron maksajat antavat oman kommenttinsa tähän. Ja varmaankin kommentit ovat kielteisiä niiden kannalta, jotka turvautuvat tähän hyvin aggressiiviseen verosuunnitteluun, veropolitiikkaan. Veron kierto on myös suuri ongelma. Näitä kysymyksiä on käsiteltävä. Ja jälleen kerran totean, että teen kaikkeni yhdessä komission jäsen Moskovicin kanssa, jotta voimme välttää veron kiertoa. Niin ikään, kun ajatellaan yhteistä yhteisöverokantaa, niin Uskon, että tämä vaihtoehto tarjoaa uusia vaihtoehtoja pk-yrityksille toimia rehdin veronmaksajan tavoin. Kiitos. Litchfred. Sitten Lightfried, Jörg. <laughs> Olen paillani tätä ääntämy- ääntämyksestä. Lightfried, Libe-valiokunnasta ja sd ryhmästä Thanks very much, President. You pronounced it äänsit oikein hienosti, ainakin viime, viimeisellä kerralla, paremmin kuin monet muut. Hyvä komissari ehdokas, haluaisin palata vielä tietoturvakysymykseen, ehkä viimeistä kertaa tässä kuulemisessa, mutta minulla on kaksi kysymystä, yleisempi ja sitten hyvin tarkka. Tämä digitaalinen agenda on niin hyvin laaja kenttä, siihen liittyy niin paljon. Miten on mahdollista, ja miten aiotte järjestää tämän oikeusperustan sitä, että, että tietosuojaa ja, ja yksityisyyden suojaa pidetään aina tärkeimpänä? Ja toinen kysymys liittyy siihen, että kuuntelin, kun sanoitte, että pitää löytää tasapaino kaupallisten intressien ja tietosuojan välillä. Minä en tämmöistä tasapainoa näe. Minusta tietosuojan pitää olla se kaikista tärkein tavoite, Oletko todella sitä mieltä, että tämä tasapaino pitää aina löytää? Niin miten itse, miten tuo tietosuojakysymyksissä, onko jonkun näköinen, jonkun näköinen punainen viiva, eli siinä jossain vaiheessa kaupalliset intressit loppuvat ja sen jälkeen on tärkeää vain säilyttää tietosuoja? No tietosuoja on absoluuttinen arvo minulle. Se on perusta kaikille digitaalisille ratkaisuille. Jos tietoja ei suojata, niin silloin ei ole bisnestä. Ihmiset eivät käytä näitä julkisia palveluita. Joten se on ihan ehdoton edellytys. Tietosuoja, sen pitää olla kärki tavoitteena. En kyllä ole sitä mieltä, että on mahdollista valita nyt, minun täytyy nyt ehkä itseäni korjata, että voidaan jonkun näköinen tasapaino löytää elinkeinoelämän intressien ja, ja tietosuojan välillä. Mutta tietenkin tasapaino pitää löytyä tutkimuksen intressien ja tietosuojan välillä. Se on ehdoton ehdot. Me puhuimme äsken sähköisestä terveydenhuollosta. Tutkimus, sääntelyn laatiminen, joilla, joka mahdollistaisi esimerkiksi tekstien ja, ja tietojen kaivamisen. Se, sekin on tärkeää. Että tietoa voidaan louhia ja se, siinä yhteydessä voidaan tietoa ja tekstiä louhia. Japanissa se on mahdollista lainsäädännönkin puitteissa. Mutta tekijänoikeudet Euroopan unionissa tekevät tämän lähes mahdottomaksi. Joten jonkunnäköinen ratkaisu pitää löytyä, jonka perusteella meidän tutkimuslaitoksemme yliopistot pystyvät ö, käyttämään tietoja ja, ja datalouhintaa. From the uh, EPP, from the Libe. EPPstä Kaponi. No, designate. Hyvä. Komissaari ehdokas horisontaarin lähestymistapa on avainasemassa digitaalistrategiassa. Synergioiden löytäminen tietojen digitaalinen yhtenäismarkkinoiden osioiden välillä on tärkeää. Tietosuoja, massatietojen kehittäminen ja tietojen turvallisuus, kaikki nämä yhdessä. Me tarvitsemme myös tasapainon kansalaisten oikeuksien välillä ja sen välillä, että yksityisyyttä voidaan suojata. Me tarvitsemme luottamusta kuluttajien välillä ja yritysten välillä – ja tarvitsemme paremman ympäristön tietojen tarjoamiseen julkisen tiedon uudelleenkäyttöön ilman, että asetetaan ehtoja ja maksuja. Me tarvitsemme myös domain-alueiden vapaata käyttöä. Tietoverkkorikoksiin vastaamisessa tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen turvajärjestelmän. Millä tavalla aiotte taata tällaisen voimakkaasti koordinoidun politiikan uudessa digitaalistrategiassa. Miten haluatte vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ne olisivat avoimempia harmonisoinnille, lainsäädännön harmonisoinnille digitaalitalouden avainalueilla ja että saataisiin aikaiseksi sitovia ratkaisuja, varsinkin suojelussa ja tietojen jaossa? Thank you very much for, for your question. Uh, we discussed... Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Olemme tänään usean otteeseen keskustelleet turvallisuudesta, tietosuojasta, enkä minä nyt halua toistella sitä, mitä jo aiemmin sanoin. Mainitsitte avoimet tiedot. Ja minun mielestäni kaikki ne tiedot, ne, joita on käytetty, kerätty käyttäen julkisia varoja, täytyy myös olla avointa tietoa. sekä kaupalliseen että muuhun käyttöön. On mahdollista löytää korrelaatioita avointa tietoa käyttäen, joista voi olla kovasti hyötyä yhteiskunnallemme. Maailma on yhä enemmän tietokonepohjainen teollisuutemme on yhä enemmän tietokonepohjainen. Katsotaanpa vaikka autoteollisuutta. 40 prosenttia autoteollisuuden lisäarvosta luodaan sähköisten toimien avulla. Nyt voidaan sanoa, että autoteollisuus on jo tietokonepohjaista teollisuutta. Tai katsotaan vaikkapa lääkeyrityksiä. Kyse ei ole pelkästään kemiasta enää, vaan sielläkin on tietokone pohja käytössä. Nyt voidaan ennustaa tai suunnitella molekyylirakenteita, jotka, vievät, jotka kantavat tiettyjä ominaisuuksia pelkästään tietoteknologian avulla ja tietojen avulla. Vielä kerran. Tieto, suoja on pohjana kaikissa tässä todella nopeassa kehityksessä sekä yhteiskunnassa että teollisuudessa. Silvia Costa. Silvia Costa, kulttuurivaliokunnasta. Tervetuloa. Presidente, parlo italiano. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Käytän italian kieltä. Herra Ansip, kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana haluaisin esittää kysymyksen digitaalisten sisämarkkinoiden täytäntöönpanosta. Edistättekö te kulttuurisen sisällön erityisluonnetta ja audiovisuaalisten teosten levittämistä verkossa? Kysehän on myös kulttuurisesta moninaisuudesta ja tarkoitus on varmistaa kilpailukyky ja työllisyys. Tämä vaatii sitä, että kiireellisesti tarkistetaan audiovisuaalisten palvelujen direktiiviä. Direktiivihan ei kata internettiä ja tässä tarvitaan myös tekijänoikeusuudistusta, jotta saadaan tasapaino toisaalta kulttuurin saatavuuden ja toisaalta taas teollisten ja tekijänoikeuksien välillä. Mitä aiotte tällä saralla tehdä? Ja lopuksi vielä arvostin kovasti sitä, mitä te sanoitte internetin hallinnosta ja verosäännöistä. Meidän on katsottava myös sitä kysymystä, että ei saa syntyä vallitsevaa markkina-asemaa kulttuuristen sisältöjen alalle silloin, kun ei ole investoitu eurooppalaiseen kulttuurisisältöön. Ja kuitenkin joudutaan sitten maksamaan rojalteja ulkopuolelle. Ja on ikään kuin tällainen loismainen lähestymistapa asiaan. Pahoittelen sitä, että sääntöjä piti taas rikkoa, mutta oli hyvin tärkeää kuulla myös kulttuurivaliokunnan näkemyksiä. Eli saitte hieman ylimääräistä puheaikaa. Ähm, cultural diversity. Kiitos. Kulttuurinen moninaisuus on sellainen seikka unionissa, jossa meidän on oltava ylpeitä. Kulttuurista moninaisuutta on suojeltava Euroopan unionissa audiovisuaaliala ja kulttuuriala luo neljätoista prosenttia BKTstä. Tämä on hyvin tärkeä talouden ala, mutta tärkeää tässä on itse kulttuuri. No sitten OTC palvelut. Over the top-palvelut, tulkki korjaa. Tässä tällaiset palvelutkaan eivät onnistu, koska tällaiset palvelut ja niiden rakenne ei mahdollista sitä, että käytettäisiin tällaisia välineitä Toisaalta meillä on televiestintä yritykset ja toisaalta taas tämän tyyppiset palvelut ja olisi löydettävä oikeanlainen malli sen suhteen, miten nämä kaksi ulottuvuutta yhdistetään. Tällä hetkellä televiestintäyritykset vastaavat esimerkiksi laajakaista verkosta. Mutta sitten OTT-palvelut voivat vain käyttää näitä verkkoja. Eivät ne vastaa itse verkon luomisesta. Mutta jos vielä palataan tähän itse kulttuuriin, niin meidän on tuettava luovaa sektoria, meidän on tuettava elokuvien tuotantoa. Meidän on tuettava Euroopan unionissa kulttuurista moninaisuutta. Kiitos. Last but by no means least. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Sabin Verhajan kulttuurivaliokunnasta. Viimeinen kysymys. Niin te olette puhunut tämmöisestä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Miten arvioitte kulttuuri- ja luovan sektorin merkityksen, varsinkin ottaen huomioon kulttuurisektorin kaksinainen eh, merkitys, toisaalta yhteiskunnallinen ja toisaalta taloudellinen. Ja miten löydätte tasapainon näiden eh, yhteiskunnallisen ja kaupallisen eh, tasapainon ja miten aiotte konkreettisesti katsoa mediasektorin kehitystä kun ajatellaan, että tänä päivänä on niin monta erilaista sääntely- kehystä? Ja miten lopuksi vielä tekijänoikeuksia tulette puolustamaan? Thank you. Kulttuuri ja digitaalisuus eivät ole vihollisia, vaan liittolaisia. EU:ssa on todella hyviä esimerkkejä siitä, miten tämä yhteistyö kulttuurin ja digitaalisuuden välillä voi olla hyvinkin hedelmällistä. Esimerkiksi Europeana sivusto, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa, ja sen kautta voidaan ihailla kulttuuririkkauttamme. 30 miljoonaa kohdetta on kerätty Europeanaan digitaalisesti siellä saadaan mahdollisuuksia edistää eurooppalaista kulttuuria esimerkiksi myös digitaalisten kirjastojen kautta. Digitaaliset museot esimerkkinä. Digitaalisuus auttaa kehittämään kulttuuriamme ja se auttaa myös suojelemaan kulttuuriperintöämme. Kuten aluksi sanoin, minä vastustan tällaista maantieteen perusteella tapahtuvaa, tapahtuvaa estämistä. Meidän täytyy vielä tekijänoikeuslainsäädäntöä arvioida uudelleen, varsinkin maantiete- maantieteellisyysperiaatteen osalta. Se on vähän vanhanaikaista. Ja loppuun liittymä jalkapalloon. Veronmaksajana minä maksoin jalkapallopeleistäkin, mutta nyt sitten täällä Belgiassa en ole päässyt tähän sisältöön käsiksi. Minkä takia? Minulla ei ollut, minulle ei edes näkynyt meidän pääuutiset, koska ne oli estetty maantieteellisen sijainnin perusteella joku, joku esto siellä ohjelmassa oli. Minusta tämä ei ole reilua. Meidän täytyy hyväksyä, me, me, me emme saa hyväksyä tällaista maantieteellistä estämistä, oli kyse sitten kulttuurista tai urheilusta tai muusta. Kiitos. Thank you very much to... Kiitoksia oikein kovasti komission sen ehdokkaille kaikista näistä vastauksista ja kiitos myös moninaisista lukuisista kysymyksistä, joita kaikkien neljän eri valiokunnan jäsenet ovat tänä iltana esittäneet. Komission jäsen ehdokas, teillä on nyt vielä mahdollisuus käyttää viitisen minuuttia loppupuheenvuoroon ja sen jälkeen kerron, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Viisi minuuttia loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. Honor... Kiitoksia. Arvoisat valiokunnan puheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia kaikista kysymyksistänne. Viime viikkojen ajan olen saanut tavata kaikkia poliittisia ryhmiä ja niin monia koordinaattoreita kuin vaan olen pystynyt tapaamaan. Nämä keskustelut ovat mahdollistaneet sen, että olen saanut keskittyä niihin todellisiin kysymyksiin, joita jäsentelin tämän kuulemistilaisuuden alussa. Digitaalialalla on laajempikin rooli työpaikkojen ja kasvun, kuten myöskin investointien luojana. Digitaalisuus ja tietotekniikka on kaikkialla. Ne, vievät, ne kehittyvät päivä päivältä ja Euroopan täytyy pysyä tässä tahdissa mukana. Jos minut valitaan tehtävääni, niin niin digitaalisen yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen on etusijalla toimissani, aivan kuten poliittisissa suuntaviivoissa on todettu, jotka puheenjohtajaehdokas Juncker julkaisi. Tämä tavoite ei pelkästään paranna talouttamme ja luo lisää työpaikkoja, vaan se parantaa myös kansalaistemme jokapäiväistä elämää ja lisää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä digitaalisessa ajassa. Se merkitsee sitä, että lisätään eurooppalaista digitaalista ympäristöä, parannetaan sitä ja luodaan tasaveroiset toimintamahdollisuudet kaikille. Se merkitsee myös sitä, että lisätään luottamusta verkkotoimintaan, verkkoon turvallisuuden lisäämisellä niin, että suojataan yksityistä ja kaupallista tietoa. Se merkitsee myös sitä, että poistetaan niitä useita esteitä, jotka ovat syynä tämän päivän pirstaloituneille markkinoille. Minä uskon, että digitaaliset yhtenäismarkkinat ovat se, mitä eurooppalaiset kuluttajat ja elinkeinoelämä todella haluaa. Nopeat yhteydet kaikille, ei esteitä ylirajojen Kaiken takana nykyaikainen ja toisinsa linkitetty infrastruktuuri. Se, että vastataan niihin EU-kansalaisten odotuksiin ja vaatimuksiin, jotta voitaisiin näin tehdä, aion työskennellä mahdollisimman avoimesti. Tehden sitä kumppanina ja neuvotellen ja vastavuoroisen luottamuksen merkeissä teidän kanssanne. Aion pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien valiokuntien kanssa. Kiitos. Komission sen ehdokas, vielä kerran minun täytyy teitä kiittää näin pitkästä kuulemisesta, aivan erityisesti kun ette viime viikkoina ole ollut aivan sataprosenttisen tervekkään, mutta näin valtavan kirjon eri aiheita olette tässä käsitellyt. Valiokuntamme käsittelee näitä digitaalisia sisämarkkinoita. Te olette saaneet siitä nyt vastuukysymyksiä kantaakseen. Ja tämä kysymys on sellainen, että koko parlamentti ymmärtää sen, että digitaalisuus ei ole mikään erillinen kysymys, vaan talouden on kasvettava, kehityttävä ja tämä ulottuvuus liittyy kaikkeen siihen, mitä me jatkossa teemme. Me olemme valmiita ottamaan vastaan nämä lukuisat haasteet, jotta todella saisimme sen hyödyn, jonka me voimme saada elävästä, turvallisesta, luottamuksellisesta äh, internetmaailmasta, digitaalisesta maailmasta. Me teemme arviointimme äh, huomenna. Julkinen kuuleminen tapahtui nyt tässä. Jos haluatte kommentoida tilaisuutta ulkopuolella, niin totta kai netissä, internetissä se on mahdollista, mutta tämä oli kuitenkin tässä salissa tapahtuva kuuleminen. Meillä on kolme valiokuntaa mukana tässä kuulemisessa. Meillä on kello 11 huomenna koordinaattoreiden tapaaminen ja uskoisin, että sisämarkkinavaliokunta yhdistää arviot koordinaattoreiden kokoukseen. Eli huomenna kello 11 salissa 6Q2 siellä demokraattisesti päätämme, miten tästä eteenpäin. Kiitoksia kovasti ajastanne.